Okay, because none, no, no, okay. None, no none of the vice chair was available. Possiamo dare inizio, colleghi? Voimmeko aloittaa, hyvät kollegat? Hieman myöhässä olemme, pahoittelen. Esityslistan käsittelyssä on nyt kohta 13. Kasvin lisäysaineiston tuottaminen ja asettaminen saataville markkinoilla – asetus kasvinlisäysaineistosta esittelijänä Silvestris. Hän saa nyt esitellä tämän mietintönsä, jossa keskitytään ehdotuksen kaikkein ristiriitaisimpiin kohtiin. Pyysin asiantuntijoiltamme teknisen asiakirjan, joka teille on lähetetty. Se koskee Euroopan siemenalan teollisuutta ja kasvien lisäysaineistoa. Usein tätä alaa valitsevassa keskustelussa sanotaan, että suuret yritykset hallitsevat alaa, mutta asiantuntijoidemme mukaan kasvien lisäys aineisto- ja siemenalan yritykset ovat usein hyvinkin pieniä. Sergio Silvestris saa pian puheenvuoron ja sen jälkeen käymme keskustelua kollegoiden kanssa. Ja sen jälkeen siirrymme kuulemiseen läsnä olevien kutsuttujen asiantuntijoiden kanssa. Silvestris. Sì, grazie, <clears throat> grazie presidente, cari Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Arvon kollegat, ennen kuin kuulemme asiantuntijoita, jotka kertovat meille siemenalasta ja kasvien lisäysaineistosta, sallikaa minun esitellä tämä mietintö teille. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun tätä tällä tavoin esittelen, vaikkakin yksi Tätä on lyhyesti jo käsitelty aikaisemmin. Toivottavasti monet teistä olette ehtineet jo käydä mietintöluonnoksen läpi ja samoin tarkistukset, joita olen jättänyt komission ehdotukseen, josta tänään puhun. Ensin haluaisin puhua mietinnön olennaisimmista osista. Liittyen komission ehdotukseen Mielestäni se on hyvä lähtökohta töille, mutta joitakin käsitteitä sen osalta on syvennettävä, joista on keskusteltava tarkemmin ja kenties muutettava. Olennaiset osat ovat aika harvoja ja niistä olen tehnyt tarkistuksia. Ensinnäkin koko tekstin tärkein aihe. Erityismarkkinat tietyille tuotteille. Puhutaan mikroyrityksistä ja sellaisista ei-ammattimaisista yrityksistä, joissa on alle 10 työntekijää ja joiden liikevaihto jää 2 miljoonan alle vuodessa. Tämä sääntö ei kuitenkaan ole helposti toteutettavissa tai täytäntöön pantavissa maatalousalalla. Ja tilastojen mukaan, jota on siis kerätty eri tahoilta, jos komission ehdottamaa sääntöä sovellettaisiin, eli että tällaiset pienet yritykset ja niiden markkinoille tuoma aine. Se olisi tällaista erityismateriaalia. Olisi kuitenkin yli 60 prosenttia kaikista EUn yrityksistä. Ja ne kaikki jäisivät tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Pyydän teitä katsomaan tutkimusta, johon De Castro viittasi, jonka eilen saimme parlamentin sisäisiltä yksiköiltä, asiantuntijoiltamme, joka käsittelee markkinaosuuksia, joita alan yrityksillä Euroopassa on. Jotta ongelmasta päästäisiin eroon, pitäisi arvioida ja määritellä uudelleen tällainen markkinaraon tai erityisen tuotteen status Tämä viittaisi sellaisiin tuotantoihin, joita on ainoastaan rajallinen määrä. Komissio voisi puuttua tähän myöhemmillä delegoidulla säädöksillä. Ja kyseessä ovat kuitenkin tuotteita joita vapaasti voidaan markkinoida missä tahansa. Tähän ongelmaan pitää pureutua kuvailemallani tavalla. Sitten toinen asia, jossa haluan kiinnittää huomiota keskustelussa, on heterogeeninen materiaali. Komissio on laatinut määritelmää varsin pitkään. Meillä on asiantuntijoiden arvioita ollut käytössä vuodesta 2007-2008. Ja vaikka komissio on viisi vuotta käsitellyt tätäkin aihetta. Se on laatinut tekstin, jota tuo, alan tuottajat eivät tunnu hyväksyvän. Siis sellaiset tuottajat, joiden tilaa tällä määritelmällä haluttiin helpottaa. On siis hankala löytää sellaista määritelmää, joka laajasti hyväksyttäisiin. Haluaisin kuitenkin itse, että alan toimijoilla olisi entistä parempi toiminta varmuus. Ensinnäkin pitää määritellä, mitä heterogeenisellä materiaalilla tarkoitetaan. Ja itse olen jo valmis työstämään kollegoiden kanssa kompromisseja tältä osin. komissio ei ole vielä kertonut, miten heterogeenistä materiaalia tulisi käsitellä. Itse ehdotan järjestelmässä se rekisteröitäisiin samalla tavoin kuin jo olemassa olevat muut aineet. Ja järjestelmää pitää keventää, kustannuksia pitää laskea ja pitää käyttää kokemusta ja tietoja, joita viljelyn ja käytön aikana on kerätty. Olen keskustellut eri tahojen edustajien kanssa ja uskon, että tältä osin on löydettävissä kollegoiden kanssa konsensus. Toinen tärkeä kokonaisuus, johon liittyy paljon tarkistuksia, liittyy viljelyarvoon, VCU-hun. Siitä on keskustellut usean otteeseen komission kanssa. Ja tästä olenkin jo puhunut valiokunnassa aikaisemmin. Komissio tekee eron vi- viljelyn ja käytön hyväksyttävän arvon ja kestävän viljelyn arvon välillä – Itse ehdotan, että ne yhdistettäisiin yhdeksi VCU-arvoksi. Tällainen on toiminut hyvin jo aikaisemmin ja tätä mieltä myös alan sidosryhmät ja asiantuntijat ovat. Joten siksi mielestäni ei ole syytä lähteä muuttamaan lähestymistapaa, koska jos näin tehtäisiin, toimittaisiin ehdotuksen tavoitteen vastaisesti, eli byrokratia ja kustannukset eivät vähenisi, vähenisi vaan ne kasvaisivat ja syntyisi päällekkäisyyttä, jos olisi siis kaksi tällaista eri VCO-arvoa. Ja lisäisin vielä, että komissio alkuperäisessä tekstissään – on sitä mieltä, että jäsenvaltiot arvioisivat toista VCU-arvoa, tyydyttävää VCU-arvoa ja kestävää arvoa taas komissio. Mielestäni kumpaakin arvoa pitää arvioida jäsenvaltion tasolla, kun taas viraston toiminta olisi valvoa että alan toimijat noudattaisivat samoja standardeja työssään. Toivottavasti VCU-arvon osalta komissio on valmis tulemaan asiassa vastaan. Sitten kasvin lisäysaineet ja koristekasvi, tarkoitusperä. Joitakin lajeja käytetään pelkästään koristekasveina, mutta niitä voitaisiin käyttää myös ravinnoksi, kuten esimerkiksi auringonkukan siemenet. Kun tällaista eroa kuitenkaan ei tällä hetkellä tehdä, nämä jäävät soveltamisalan ulkopuolelle. Haluan, haluaisin, että tällainen ero tehtäisiin ja että sääntely jälkiväisen osalta olisi vähemmän tiukkaa. Sitten kolmannet maat ja vienti. Tässä olen tyytyväinen siihen, että komissio, aivan kuten parlamentti on pyytänyt useassa otteessa, että käytettäisiin samoja standardeja kaikkiin vientituotteisiin tai tuotetuotteisiin silloin, kun ei ole sopimusta, niin uskon, että kasvin lisäysaineiston vaihto-osapuolten välinen sopimus saattaisi olla riittävä niin, että EUn yrityksille ei koituisi haittaa. Tällä hetkellä on 12 direktiiviä, mutta nämä eivät kata tällaista lisäysaineistoa. Meillä on paketti kasvien ja eläinten terveydestä, johon liittyy kolme direktiiviä. Ja pyydän myös muita kollegoita, jotka käsittelevät aiheita, ottamaan tämän huomioon. Kolmannesta maasta tuleva aineisto. Niiden osalta täytäntöönpanosäädösten pitäisi olla komissiossa pikemminkin delegoituja säädöksiä niin, että parlamentin ainakin saataisiin kuuluviin. Sitten vielä lopuksi, ja jotta aikaa jäisi myös keskusteluille ja asiantuntijoiden puheenvuoroille, joita tarkkaan aiomme kaikki kuunnella, esittäisin vielä muutaman huomion komission valtuuksista. Liitteeseen yksi näyttäisi liittyvän suurin muutos. Siinä on luettelo niistä lajeista, jotka tulevat asetuksen soveltamisalan piiriin. Olen pyytänyt, että tähän liitteeseen tehtävät muutokset tehtäisiin tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä, ei delegoiduin säädöksin. Ja haluaisin kiittää myös kollega Ajusoa yhteistyöstä ja sitä, että hän on mukana varjostelijoiden kokouksessa hänenkin ansiosta tästä tekstistä on saatu hyvä. No niin, hyvät kollegat. Totean vielä, että olen todella valmis keskustelemaan ja kuuntelemaan, mitä teillä on sydämellänne. Ja jatkoa odotellessa haluan kiittää sekä varjoesittelijöitä, valtuuskuntaa, oman toimiston valiokuntaa, oman toimistoni väkeä ja muita työssä mukana olleita nyt näin virallisesti. Ja olen varma siitä, että tässä voimme tehdä jatkossa töitä kollegoiden kanssa tehokkaasti ja oikealla tavalla. Kiitoksia kovasti kollega Silvestris nyt Martin Hoisling ja sitten Kallenbach. Kiitos Silvestris siitä, että olette valmiita hyväksymään lisätarkistuksia. Näin varmasti tulee käymäänkin, koska tämä teksti ei ole tässä muodossa mene varmastikaan läpi. Hieman kritiikin sanana sanoisin, että se mistä viime kerralla keskustelimme, esimerkiksi viljelijöiden tietyt edut, on pohdittiin, eikö niitä pitäisi säännellä paremmin tässä asetuksessa. Pitäisi jättää tiettyjä lisävapauksia tältä osin, ja näin ei valitettavasti tässä tekstissä käy. Eikä Tähän on otettu viitteitä myöskään luomuviljelyn kriteereistä. Näin toiset saavat ehkä helpommin pääsyn markkinoille kuin toiset. Tähänkään Silvestris ei ole antanut vastauksia, vaan päinvastoin tästä poistetaan mahdollisuus tehdä töitä tällaisten erityis pienempien tuotteiden osalta, markkinarakotuotteiden osalta. Meillä on joitakin poikkeuksia ollut tähän asti, joiden osalta säätely on ollut helpompaa, mutta tähän pureudutte uudelleen, ne puututte uudelleen. Ja esimerkiksi vihannes- ja yrttialan mukaan ottaminen tällaisen asetuksen ei ole mielestäni se, jonka pystyisin ymmärtämään. Tämä ei ole siemen alan eikä kenenkään muunkaan etujen mukaista, että tällaistakin lähdetään valvomaan. Siihen ei ole perusteita. En näe, että suuret taudit näitä kasveja uhkaisivat. Tähän varmasti on muita syitä. Ja sitten poikkeukset alueellisille lajeille. No, tiedätte kuinka hankala tällaisia lajeja on määritellä. miten ne pääsevät markkinoille vain tietyillä alueilla. Tähän liittyy tulkintaongelmia, joista tämän nyt varovasti muotoilen. Eli tähän pitäisi kyllä vielä puuttua, jos tämä on jatkossakin poikkeus. Ja sitten en ymmärrä sitä, ettei hybridejä tarvitse enää merkitä. Tämä on erityisen merkittävä asia luomuviljelyssä. Niin, meillä on erilaisia siemenviljelyn tekniikoita, kuten CSM. Olisi outoa, että sellaista ei tarvitsisi merkitä tuotteeseen. Eli monet asiat ovat tässä jääneet ehkä nyt liian laimeiksi. Olisin toivonut hieman rohkeutta esittelijältä. Olisi hienoa, että tässä helpotettaisiin todella viljelyiden elämää, eikä vain jätetä, jätettäisi asioita asetuksen ulkopuolelle. Komissio väittää edelleen, että siemenmarkkinat ovat äärimmäisen monimuotoiset EU-ssa. No kyllä meillä on useita pk-yrityksiä markkinoilla, mutta kun katsoo kenelle ne kuuluvat, niin yllättyy. Ne käyttävät tiettyä merkkiä kaikkia, mutta eivät ole kuitenkaan enää riippumattomia itsenäisiä toimijoita. Ja kun miettii sitä, mitä, mistä tänään puhuimme, Euroopassakin jossakin vaiheessa markkinoilla tulee olemaan viisi yritystä, jotka hallitsevat kaikkea. Ja komission ehdotukseen ja tähän mietintöön tarvitaan nyt kommentteja tähän. Emme me ole näin parantamassa luonnon monimuotoisuutta, vaan rajoittamassa sitä edelleen. Toivon, että nämäkin asiat otettaisiin tässä vielä huomioon, koska kritiikin siellä tässä vielä on. Grazie Martin. Adesso... Kiitos. Seuraavaksi Kallenbach ja sitten Ulrike Rodust. Kiitoksia, hyvät kollegat. Komissio tässä esityksessään kasvien lisäysaineistosta ja asettamisesta saataville markkinoilla on keskusteltu varsin pitkään. On hyvä, että keskustelemme tästä ja meillä on myös kuulemistilaisuus, koska lisäysaineisto ja siemenet ovat elintarvikkeidemme perustana. Kuitenkin olen pahoillani siitä, että 4. joulukuuta on jo tarkistusten jättämisen määräaika. Tämä aihe on varsin monimutkainen, monisyinen, siksi olisi tarvittu hieman pidempi. Varjoesittelijänä olen pohtinut sekä Silvestrisin mietintöä että komission ehdotusta. Olen osallistunut useisiin workshopeihin ja tilaisuuksiin tältä osin. Ja kun katson ehdotusta, niin en näe suoraan sanottuna, että tilanne paranisi huomattavasti, vaan päinvastoin byrokratia tuntuu lisääntyvän entisestään ehdotuksen myötä päinvastoin kuin mitä toimimme toivomme. Se, että 12 direktiiviä yhdistettäisiin yhdeksi asetukseksi, kuulostaa hyvältä, mutta 250 lajikkeesta äh, siirryttäisiin soveltamisalassa kattamaan nyt kaikki lajit. Ei mielestäni kuulosta siltä, että byrokratia vähenisi. Tämä ei mielestäni vähennä hallinnon hallinnollista taakkaa. Tällä hetkellä otsikkona paketissa puhutaan ähm, turvallisesta elintarviketuotannosta. Siis parlamentin jäsenten pitäisi pyrkiä siihen, että nykydirektiivistä ei lähdetä laajentamaan soveltamisalaa näin paljon, koska tämä johtaa siihen, että jäsenvaltioiden liikkumavara vähenee, ne menettävät tältä osin. Tässä pitäisi rajoittua sellaiseen aineistoon, jota käytetään kaupallisiin tarkoituksiin, eikä tässä pitäisi katsoa muita kuin kaupallisia tarkoitusperiä. Näin on nykydirektiiveissä. Ja lisäksi tässä pitäisi rajoittua katsomaan, kattamaan ainoastaan sellaiset ammatilliset toimin, toimijat, jotka käyvät kauppaa nä- tällä materiaalilla. Kaikki harrastelija, viljelijät ja muut pitäisi jättää tämän ulkopuolelle. Eikä ole myöskään järkevää, että asetuksessa esitettäisiin vaatimuksia 300 000 lajia kohtaan, joita maailmassa on. Tällä hetkellä laji, laje, lajeja on 250. Sitten on lajien geneettiset resurssit. Täällä sanottiin, että monimuotoisuutta pitäisi edistää eikä estää sitä byrokraattisin toimin. Konkreettisia ehdotuksia tähän. Lupamenettely ei saa rajoittua ainoastaan vanhoihin jo markkinoilla oleviin lajeihin, vaan myös uusiin. Sitten tämä markkinarakotuote otettiin käyttöön, jotta sallittaisiin moninaisuus. Sen täytyy täyttää tietyt standardit. näitä lajeja pitää kuitenkin päästää markkinoille reiluin ehdoin. Ja olen tyytyväinen ja kiitollinen tänään saatuihin asiakirjoihin. Ne eivät koske välttämättä pelkästään EUn monimuotoisuutta, vaan esimerkiksi Ranska näkee, kuinka harvat yritykset hallitsevat alaa ja tätä kautta piirtyy hieman erilainen kuva. Meidän pitäisi antaa samanlainen pääsy markkinoille kaikille yrityksille. Kuten jo sanottiin, kymmenen yritystä hallitsee noin 75 prosenttia siemenalan markkinoista ja suurin osa eurobarometrin haastattelmista ihmisistä haluavat moninaisuutta markkinoille itävaltalainen supermarkettiketju toi markkinoille uusia moninaisia perunalajikkeita ja ne myytiin loppuun muutamassa päivässä. Ja meidän pitää taata todella moninaisuus vihannesten markkinoiden viljon osalta. Kansalaisten pitää itse pystyä päättämään, ostaako perinteisiä lajikkeita, alueellisia ja paikallisia lajikkeita ja niin edelleen. Itse tulen jättämään joukon tarkistuksia tähän mietintöön. Ainoastaan näin voimme ottaa kaikki nämä asiat huomioon. Kiitos. Seuraavaksi Rodust. Herr Vorsitzender, ich will jetzt äh, auch gar kein langes... Kiitos puheenjohtaja. En pidä pitkiä junkilausumia tässä. Minä keskityn viiteen kysymykseen. Ensinnä kiitän edustajaa Silvestrisia tekemästään työstä. Mietinnöstä, jonka esitteli meille tässä sitten seuraavat kysymykseni. Te puhuitte erikoismarkkinoista jo, uusia lajia näillä uusia erikoismarkkinoita näille uusille lajeille. Miten niitä voidaan asettaa markkinoilla? Miten te voitte taata niiden markkinoille asettamisen hyvin, että, että voidaan valvoa laatua myös siementen tasolla? Miten, miten voimme valvoa, että tämä valvonta jää yhä ja pysyy yhä valtiovallan käsissä? Toisekseen kollegat ovat jo puhuneet täällä valvonnasta, kuinka paljon tarvitaan valvonta-aikaa näille kyseisille järjestelyille. Se pitäisi olla rajallista, rajattua. Menettelyjen pitäisi olla taattuja. Pitää taata myös laatu siemenille. Oder sogar die Garantie, dass wir zukünftig auch Sitten GMO, geenimuunnellut organismit. Miten te pystytte ne takaamaan? Miten me voimme taata että meillä on siis markkinoilla tuotteita, jotka eivät ole geenimuonneltuja. Mistä me voimme saada siihen takuut, kun on kyse vanhemmista lajeista, jotka, joita voidaan saattaa markkinoille? Jos joku voisi vastata joihinkin näihin kysymyksiin, olisin varsin iloinen. Muuten minun on pakko tehdä tarkistuksia ja se taas sitten taas synnyttää lisätyötä. Kiitos. Seuraavaksi Agnew. Um, Kiitos puheenjohtaja. Olen saanut valtavasti tietoja tai yhteydenottoja tästä paketista, tästä puutarhurin siemen paketista. Ja tässä nyt komissio ei olisi voinut pahemmin itseään jalkaan ampua, koska juuri vaalien alla otetaan tällainen lainsäädäntö esille. Tämä vieraannuttaa todella valtavan määrän brittejä äh, tästä asiasta, koska he eivät vain millään lailla kiinnostuneet kenties EU-sta olleet, mutta nyt tämä vaikuttaa koko heidän elämäänsä. Ja äh, Brit- Britille koti on linna, niin kuin meillä päin sanotaan. Ja erityisesti tässä on mukana sitten tämmöinen vihannestarha. Ja nyt sitten, kun mennään sorkkimaan sinne linnaan, niin varmastikaan britit eivät tästä pidä. Ja nyt on sitten mietittävä sitä, että missä kriisiä, missä tämä skandaali oikein piilee. piilee tämä, onko nyt olemassa jotakin pelottavia kasvitauteja, jotain sellaisia tuhoja, joka tuhoaa kerralla kaikki puutarhat ja kasvit olisi britanniassa Minun tietääkseni ei. Onko joku nyt tuonut markkinoille sellaisen tomatin, joka on aiheuttanut valtavan epidemian kautta maan. No ei minun tietääkseni. Kaikki tämä ilmeisesti juontaa juurensa siitä, että komissio haluaa loputtomasti säädellä kaikkia elämänaloja. Ja äh, nyt huolestuttaa se, että useat äh, kasvit, kasvillisäysaineisto ja äh, siemenet katovat markkinoilta, koska äh, meillähän tässä jo sellainen tilanne, että pari vuotta sitten äh, tapahtui niin, että lähdettiin sääntelemään uudelleen pestisiideistä ja jotkut tuottajat sitten tekivät sellaisen päätöksen, että he eivät enää tuotakaan näitä tiettyjä, koska tämä uudelleenrekisteröinti olisi ollut niin kallista. Muun muassa Asilam-tuote vedettiin pois, sen tuotanto lopetettiin ja tämä johti sitten siihen, että taudit lepisivät ja nyt saattaa olla, että tilanne on samantyyppinen. Ihmiset eivät kerta kaikkiaan saa niitä siemeniä kuin he haluavat ja minun on nyt tässä kysyttävä, että olisiko Iso-Britannia lähtenyt sorvaamaan tällaista lainsäädäntöä ilman, että tästä EUsta, ilman, että EU siihen kehottaa, ja vastaukseni on kyllä ei. Dorfman ja sitten Jaar. Niin, kun kuuntelin tässä esittelijä Silvestrisiä ja hänen jälkeensä puhuneita kollegoita, niin emme me käsitteiden osalta nyt ole kovin kaukana toisistamme. Siementen tai kasvien tai kasvinisäysaineiston tuottajat, sellaiset, jotka eivät sitä tee ammatiksi, pitäisi jättää tämän asetuksen ulkopuolelle. Mutta jos katson kaksi artiklaa ja kolme artiklaa, niin eikö näin juuri ole? 2 artiklassa sanotaan, että asetus ei Asetusta ei sovelleta niihin, jotka eivät toimi tällä alalla ammattimaisesti. Eli yksittäinen viljelijä, joka vaihtaa siemeniä vaikka naapurinsa kanssa, tai tällainen harrastelijaryhmä jää tämän ulkopuolelle. Ehkä tämä pitää tässä täsmentää, jotta todella ymmärretään, mistä on kyse. Mutta tuntuu siltä, että yleisestikin halutaan jättää asetuksen ulkopuolelle sellaiset tahot, jotka eivät toimi alalla ammattimaisesti. Suurin ongelma tuntuu liittyvän näihin erikoismarkkinoihin markkinoihin, koska komission määritelmä ei tunnu olevan eri, erityis, erikoismarkkina. Siis vaikka yritys olisikin pieni, ei se välttämättä toimi erikoismarkkinoilla. Omalla alueella, niin esimerkiksi omenaviljelyyrityksissä – lähes kaikilla on alle 10 työntekijää ja lähes kaikkien liikevaihto on alle 2 miljoonaa, mutta silti tuotteet pitää sertifioida. Jos ostaa omena puun, pitää olla varma siitä, mistä lajikeista on kyse. Ei voi olla vara siitä, että lajike onkin täysin eri kuin mitä ostajalle on luvattu joten ei erikoismarkkinoita voida määritellä pelkästään yrityksen koon mukaan. Vaikka yrityksessä olisi yli sata työntekijää tai miljoonien liikevaihto, se voi uudelleen alkaa tuottaa vanhaa omenapuulajiketta ja näin lähteä erikoismarkkinoille. Eli tarvitaan entistä selkeämpi, parempi määritelmä tälle asialle. Ja meidän täytyy todella katsoa, miten erikoismarkkinat määritellään. Ne pitäisi jättää tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Olen myös vakuuttunut siitä, että asetuksen merkittävintä osa ei saa unohtaa – Eli viljelijä, joka ostaa siemeniä, olipa kyseessä viini, kasvi tai omenapuu, viljelijällä pitää olla oikeus tietää, mitä hän ostaa. Hänen on saatava se lajike käyttönsä, jonka hän ajattelee ostaneensa. Eli tuotteiden on oltava sertifioituja. erikoismarkkinoita taas on saatava eri tavoin. Kiitos seuraavaksi Peter Jaar ja sitten George Lyon. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle, joka on ottanut hoitaakseen hyvin ongelmallisen osa-alueen kaikki kommentit kirjallisessa muodossa osoittavat, siis hänelle osoitetut kommentit osoittavat kuinka tärkeä tämä on. Ja minä haluaisin palata edellisen kollegan sanoihin. Ei tässä saa nyt unohtaa toimijoita, jotka haluavat saada homogeenista aineistoa. Minä haluan ostaa sertifioituja siemeniä, eli täytyy pystyä olettamaan, että nämä sertifioinnit takaavat yhteneväisen äh, materiaalin ostajille – ja myös, että siementen laatu pitää olla taattu. Ei tässä voi olla missään nimessä kyse siitä, että laatua lähdettäisiin heikentämään. Toisekseen markkinoinnit. Bessere Definition, was ist regionaler Markt? Ne? Nicht, erikoismarkkinat, mutta jos puhutaan sitten alueellisista markkinoista erikseen – Jos lähdetään laatimaan alueellisia variantteja, tuolloin toimijalla voisi olla houkutus tuottaa enemmän, jos hän näkee, että jollakin lajikkeella olisi menestystä. Minä tietysti voisin käyttää jotain vanhempaa lajiketta, tuottaa sitä. Ja sitten jos ajatellaan kasveja, niin ei niihin aina voi soveltaa jokaiseen erilaisia normeja. Kriteerien pitäisi olla selkeitä. Minä olen sitä mieltä, että meidän luomuviljelijämme ostaessaan siemeniä, heille pitää pystyä takaamaan, että tuotteet ovat kaikkialla homogeenisia. Jos on kyse sitten perinteisistä lajikkeista, silloin siementen pitää olla joka paikassa homogeenisia, mutta minä tässä olenkin pohtinut, mitä tällainen, mikä on tämä erikoismarkkinat ja mikä ovat alueelliset markkinat. Herra Dorfman, te kysyitte, miten voidaan tehdä selkeä ero tai jaottelu – sen välillä, mitä on, mikä on teollista ja mikä on ei-teollista, mikä on kaupallista, mikä ei-kaupallista. Jos minä annan naapurilleni siemeniä, niin enhän minä voisi siitä saada jotain rangaistusta, sanktiota. Kyllä tässä pitää muotoilujen olla selkeäsanaisia. Pitää tehdä paremmin, mitä komission ehdotus sanoo. Viimeinen kysymys vielä esitteli. Oletteko te sitä mieltä, että nykyehdotus – pitää riittävästi sisällään eri lajikkeita. Meillä on metsäalan tuotteita, joita pitää käsitellä erikseen. Pitää myös tehdä ero viljalajien ja hedelmien välillä. Tässä on joitakin asioita, en ole ymmärtänyt, erityisesti mikä koskee vanhojen lajikkeiden säilyttämistä. Grazie Peter. E adesso George Lyon, poi... Kiitos. Seuraavaksi George Lyon. Uh, Minäkin haluan onnitella herra Silvestrisiä tästä mietinnöstä. Tämä menee oikeaan suuntaan monissa kohdin. Ja minä äh, varmasti tarkistuksessani pohjaan siihen, mitä hän on jo tässä tehnyt aluksi. On hyvä muistaa, että Tämä asiahan on aika hyvin edennyt Euroopassa ja tarkoituksena on myöskin edetä sillä tavalla, että koko tämä teollisuuden ala varmasti olisi Euroopan palveluksessa ja että sitä voitaisiin viedä myöskin ulkomaille. Sama pätee Skotlantiin, kun ajatellaan eri osapuolia, kuluttajia, tuottajia, myyjiä, viljelijä, niin varmasti kaikki haluavat tietävät, mitä, miten tämä siemen on tuotettu ja mitä siellä sisällä on. Ja tietysti tärkeää on myöskin tiedä, et, tietää, että takeet ovat oikein ja että on myöskin olemassa tarkistusjärjestelmät, koska loppujen lopuksi varmasti siemenen ostaja haluaa tietää, mitä hän muutoin tekee ja jos ei ole mitään tehtävissä, niin sitten se on huonoa bisnekselle. Tämä on varmasti koko tämän asian keskiössä. Kyllä, minun mielestäni tarvitaan sopeutettua lainsäädäntöä tällaisille todellisille pienille erikoismarkkinatuottajille, mutta on myöskin taattava se, että tasapaino taataan ja etteivät nämä vapautukset tai poikkeukset lainsäädännössä johda siihen, että tulee sellainen mekanismi, joka puitteissa jotkut yritykset voivat väistää tietyt rekisteröintivelvoitteet tai siementen testaukset ja avoimuuden, niin että äh, tässä pitää päästä hyvään tasapainoon ja uskon, että äh, tässä keskustelussa on kyse juuri siitä, kuinka siihen päästään, kuinka määritellään nämä erikoismarkkinatuottajat tässä kuultiin viljelijöistä, jotka vaihtavat siemeniä keskenään. En ole tietoinen, onko näitä paljon, mutta varmasti tätäkin on olemassa ja varmasti monet ainakin myyvät niitä keskenään. Tämä on tietysti tavallaan, tavallaan edelleen er- argumentti, kuka maksaa sitten nämä tekijänoikeusmaksut ja niin poispäin. Mutta se on eri juttu. Mutta kuten kollega Dorfman tuossa sanoi, ajatuksena tässä on se, että määriteltäisiin nyt tämä erikoismarkkina henkilöstömäärän mukaisesti. Se on vähän yksioikoinen. Tätä pitäisi vähän, vähän, vähän tarkemmin syynätä sillä tavalla, että saataisiin uskottava ehdotus komissiolta. Ja uskon, että varmasti jätämme myöskin tähän muutosehdotuksia, kuten jo herra Silvestriskin teki on hyvä muistaa myöskin se, että on vähän liian pikelle menevää, että sanotaan, että pari suurta toimijaa dominoi siemenmarkkinoita. Onhan paljon myöskin keskikokoisia toimijoita äh, Euroopan siementeollisuudessa. Ja on hyvä tunnustaa se, että nämä säännöt ja lainsäädäntö on saatava heihin pätemään ja heitä suojelemaan myöskin, niin että myöskin ne voivat toimia markkinoilla menestyksekkäästi. Se, että pari-kolme dominoisi, niin minun mielestäni tämä ei oikein pidä paikkansa. Sitten lopuksi aina on hyvä muistaa myöskin tämä biodiversiteettikysymys siltä asialta, että itse asiassa kuluttajat ovat tässä veturina, eivät niinkään tuottajat ja viljelijät, sillä hehän tietysti tuottavat näitä tuotteita, koska niitä supermarketteihin halutaan viedä ja niitä kulutetaan. Niin siis uskon, että kuluttajat ovat tässä se veturi, joka vie tätä tiettyyn suuntaan. Tämä on siis markkinoiden raaka todellisuus. Yksikään viljelijä ei lähde mitään tiettyä lajiketta kasvattamaan, koska hänestä se on kiva juttu, koska pitää olla joku, joka ostaa tämän myös. Niin että tässä on oltava aika varovaisia, kun lähdetään näitä argumentteja biodiversiteetistä antamaan tämä on suuri markkina ja biodiversiteetti ei tavallaan liity tähän, vaan se on kuluttajavetoista ja tietysti myöskin supermarketti- ja kauppaporrasvetoista. Ehkä sitten haluaisin vielä kuulla kommentteja kollegoilta ja ehkä sitten vielä jättää jotakin tarkistuksia, jotka voisivat parantaa tätä tekstiä ja vielä sitten mm, tälläkin tavalla haluan osastaa tämän tekstin kehittämisen. Molto bene, grazie Giorgio. Kiitos George. Seuraavaksi Stadler ja sitten Tarabella. Kiitos puheenjohtaja. Jatkaisin siitä, mihin kollega Agnew pääsi. Minustakaan ei ole syytä koko tähän siemen asetukseen. Ihmiset ovat protestoineet tässä asiassa tavanomaista voimakkaammin. Kallenbachkin tästä jo puhui. Itävallassakin media on suhtautunut tähän hyvin kriittisesti. Tässä jälleen komissio haluaa luoda lisää sääntöjä. Tämä ei koske mitään mitä alan vaatimuksia siitä, että tätä tarvittaisiin, vaan Jos nyt kuuntelen sitä, mitä Dorfman ja Jaar sanoivat, jo nyt henkilö, joka haluaa myydä siemeniä, voi näin tehdä, että hän tarvita komissiota tai uutta siemenasetusta. asetusta ei ole mitään niin suurta vajetta toimissa Saksassa tai Itävallassa tietääkseni ainakaan, että tällaista uutta asetusta tarvittaisiin. Eli jo nyt voi toimia, jos ongelmia on. Ja on varmaa, että tällaista uutta asetusta ei tarvita, vaan lisälupamenettely tämän, tämän tuon mukanaan. Ja tuo ainoastaan lisää byrokraattisia esteitä ja tämä tulee ajamaan toimijoita markkinoilta. Totta kai suuret toimijat pärjäävät byrokratian kanssa ja pienet toimijat ajautuvat ulos markkinoilta. Tämä koskee pk-yrityksiä. Totta kai niin kutsutuille pk-yrityksille, joilla on määrävä markkina-asema on tietty roolinsa. Mutta tässä puhutaan näistä erikoismarkkinoista ja tämä asetus vie siihen suuntaan, että monimuotoisuus vähenee ja tämä hyödyttää esimerkiksi kasvinsuojeluaineita tuottavia tahoja. Olen Silvestrisin kanssa yhtä mieltä siitä, että on vara tehdä muutoksia, mutta kuitenkin juuri eri suuntaan kuin mitä tässä ollaan tekemässä. PK-yrityksiä ei saa ajaa ulos markkinoilta. Jos tällaista asetusta todella halutaan, pitää keskittyä suuriin yrityksiin, rajoittaa niiden toimia. Bene, grazie onorevole Stato. Kiitos. Seuraavaksi Tarabella ja sitten Dantan. Merci, president. Kiitos puheenjohtaja. Tottahan voisi sanoa paljonkin tästä asetuksesta, jonka tarkoitus korvata 12 direktiiviä. Se on kunnianhimoinen tavoite. Ja voitaisiin tässä nyt ottaa esille myös yksinkertaistamisajatus. Se on usein otettu esille. Mutta vielä, jos mennään pidemmälle, niin kyllä siellä, sieltä sikiä huolenaiheita tässä hankkeessa. En minä nyt ota tässä esille kuitenkaan mitään artikkeleita. Meillähän on kuulemistilaisuus tämän jälkeen heti. En puhu tästä artiklasta kolme kaupallistamisesta, joka liittyy Silvestrin mietintöön, mutta keskistyn kolmeen artiklaan niin on otettu jo esille 36, jossa puhutaan erikoismarkkinoiden markkinoiden materiaalista. Poikkeusluvin, sehän pitäisi tuntuvasti muuttaa. Te puhutte myös mikroyrityksistä. Tämä on liian rajaavaa. Tässä tulee ehkä semmoinen vaikutelma, en minä nyt mikään vainoharhainen ihminen ole, mutta jos ajatellaan tätä suurta keskittymää, joka on tapahtunut aikojen kuluessa, kun, kun siemeniä on lähdetty kaupallistamaan, olipa sitten kyse maanviljelyksestä suurilla tiloilla tai sitten tämmöisestä keittiöpuurtarha käytännöstä. Sehän on otettu usein esille myös tässä valiokunnassa, mutta tämä keskittyminen on todellista, se on tapahtunut aikojen kuluessa. Ja sen takia, sen takia meidän pitää tässä valiokunnassa ottaa huomioon muut logiikat, joita puolustetaan muualla. Talous, talouskomissiossa ja komissiossa meidän pitää ajatella erityisesti pk-yrityksiä. Tästä nyt tulee vaikutelma, että nämä rajaukset vastaavat tätä erikoismarkkinajärjestelyä, koska sillä on omat käytänteensä, mutta siihen kuuluvat myös pk-yritykset, joiden pitäisi kasvaa, varsinkin kun kuluttajat pyytävät lisää moninkertaistamista, että uudet lajikkeet tulisivat uudestaan esille ja pyytävät uusia lajikkeita, että monipuolistettaisiin näitä tarjo, tarjouksia. Jos puhutaan liikevaihdosta, jos joku voisi sitten 25 miljoonaa liikevaihtoa, se on ihan hyvä, niin kyllähän se on ehkä vaikuttanut työllisyyteen joillakin alueilla, joissa tarvitaan paljon työllisyyttä. Nämä olivat sitten artikla 57, joka viittaa itse lajikkeeseen, joka virallisesti on kuvattu ja se on virallisesti hyväksytty. Se on vähän vaikea löytää sitä lähteä, vaikea toteuttamaan. Puhutaan lajike, jota puhutaan niin kuin alkuperäalueella. Jos puhutaan tomaatista, joka tulee Krimiltä, onneksi näin. Jos lähdemme puhumaan näistä alueellisista lajikkeista, ne on siirtyneet aikojen kuluessa muille alueille. Ehkä niillä on sama alkuperä, mutta niin, sitten on kehitetty erityislajike, maku saattaa vaihtua ja kehittyä. Sen parempi, sehän on monimuotoisuutta ja tuotteiden rikkautta. Mutta tämä on rajava, mutta mielestäni sekään ei ole ihan hyvää. Minä en lähde tässä nyt kaikkien yksityiskohtiin, mutta jos meillä on tämä sääntö, niin silloin pienet toimijat joutuvat toimimaan alkuperäalueilla kaikissa Euroopan maissa. Tämähän on taloudellisesti vaikeata. Joko sitten luovutaan tästä säilyttämisestä ja ylläpidosta, mutta tässä on tapahtunut monikertaistumista eri paikoissa vuosien aikana. Eli pitäisikö lähteä muuttamaan ja vähän joustavoittamaan sääntöjä. Sitten artikla 135 ja 136, jossa puhutaan rekisteröintioikeuksista luetteloihin. Tässä ei ole mitään poikkeuksia niille lajikkeille, jotka kuuluvat julkisen sektorin piiriin, mutta kyllä nämäkin lajikkeet pitää hyväksyä. Ne ovat paljon paljon vanhempia kuin ne, jotka ovat tänä päivänä ovat patentoituna tulleet päivänvaloon. Täällä kehitellään jatkuvasti siemeniä ja investoinnit voidaan ottaa esille, mutta en minä niistä lähde nyt keskustelemaan, mutta ei kai tässä voida lähteä Äh, ottamaan omi, omin käsin oikeuksia niille siemenille, joita puutarhurit, äh, maanviljat ovat kehittäneet vuosien aikana, ne ovat olemassa, olema, ovat olemassa ja niiden pitää myös olla olemassa myös tulevaisuudessakin. Minulla on, minulla on hyvä luettelo hallussa, joka puhutaan edellisen vuosisadan katalogista luettelosta 50, 60, 70 sivua. Mutta kyllä nämä pienet painot ovat olemassa tänäkin päivänä, mutta, öö, mutta ja nyt niitä ei ole kuin viisi tai kuusi, mutta jos ajattelemme tätä keskittymää, niin meidän täytyy olla erittäin valppaita, jotta voisimme muodostaa jonkinlaisen vastapainon sillä tavalla, että kaikki voisivat olla olemassa jatkuvasti. Mutta täytyy muistaa, että meillä on alan harrastajat ja pk-yritykset. Ja minä olisin, haluaisin tehdä kuitenkin vielä joitakin tarkistuksia tähän asiakirjaan mutta meidän pitää aina saada enemmistö taaksemme ja meidän pitää käydä paljon keskustelua ja olla avoimia vuoropuhelulle. Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron Dantanille, niin toivotan Barin yliopiston vierailijaryhmän tervetulleeksi. Dantan. Kiitos, puhe, kiitos puheenjohtaja. Joskus käy niin Euroopan parlamentissa Muutaman viikon ajan asiakirja on intohimoisen keskustelun kohteena. Mielestäni ei nyt kuitenkaan missään nimessä voida sulattaa hyväksyä sitä, minkä kampanjan kohteeksi me olemme joutuneet. On aivan liian helppoa klikata jotakin ja sitten painaa nappia ja sanoa, että tämä on minun näkemykseni, mielipiteeni. Henkilökohtaisesti minä en ota huomioon mitään näitä kampanjoita, jotka ovat saaneet liikkeelle minun avustajani tai kollegani avustajat, jotta äh, tilanne muuttuisi. Minä pikemminkin halu minä mieluummin äh, kunnioitan niitä, joilla on rohkeutta kirjoittaa kuin vain jotain klikata. Mutta meidän pitäisi olla nyt käytännönläheisiä. Jos me keskustelemme maanviljelyn äh, alkuvaiheesta, niin se on minusta tärkeämpää kuin mitä siellä loppupäässä sitten jää käteen. Meidän pitää keskustella perinteisistä tuotteista tai lyhyen kierron omaavista tuotteista. Kyllähän me nyt varmasti keskustelemme samasta asiasta. Me, tässä on kyse ihan samasta keskustelusta. Mitä on ensin? Yhtäältä meidän pitää ensin turvata maanviljelijöiden suuri joukko joka siemeniä ostaessaan haluavat varmuuden erien homogeenisuudesta, terveydellisestä laadusta, niiden vastustuskyvystä, joka on ilmoitettu olevaksi näillä siemenillä. Samanaikaisesti meidän pitää myös turvata jokaisen vapaus ja erityisesti harrastajien vapaus saada käyttää lajikkeita, joita he haluavat käyttää. Tässä nyt sitten kytken puheeni aamuisen vuoropuheeni me kaikki tarvitsemme huomispäivää ajatellen monimuotoisuutta geneettisessä mielessä. Ei tässä pidä lähteä säätämään lakia, että me tapamme yhden suojelemalla toista, vaan meidän pitää pystyä antaa yhdelle mahdollisuus kehittyä samalla turvaten toisen. Mutta halutaanko erottaa pienet suurista, jos avaamme ovet pienille yksiköille toimijoille. Eihän se tarkoita sinällään mitään. Voi olla pieni omaamalla yhden kaupallisen tuotteen ja voi olla iso samalla, mutta voi olla myös pieni, jos on lukuisa joukko pieniä tuotteita pienessä mittakaavassa. Jos alkaa pienestä, pienenä joistakin on tullut suuria. Ainakin silloin, kun on kyse huijareista ja puoskareista. Jos meillä on nyt tämä asetus, jos me haluamme hyväksyä sen, jos me annamme vapauden niille, joita, jotka luokittelemme pieniksi, jos me omaa kielteisen merkityksen, meidän pitää antaa minimiturva sille, että emme, huomenna käy niin, että me olemme eurooppalaisen kilven alla antaneet sijaa millä, ihan taloudelliselle vandalismille. Hyvä. Kiitos kaikille kollegoille puheenvuorosta. Tämä aihe on sellainen, että meidän täytyy olla tässä pääroolissa. Ja kollegamme Silvestris on laatinut hyvän pohjakeskusteluille. Nyt antaisin puheenvuoron komission terveyden ja kansanterveyden ja kuluttajien pääosaston edustajalle Erik Bollerille. Hän voi nyt vastata esitettyihin puheenvuoroihin. President. Kiitos paljon puheenjohtaja. Tämä aihe todellakin synnyttää erilaisia intohimoja ja tunteita. Minähän toistan se, mitä olin jo sanonut, kun me kirjoitimme tämän, tai loimme tämän hankkeen suunnitelman, meillä oli mielessämme yksinkertaistaminen 12 direktiivistä, joista jotkut ovat jo puhuneet, mutta ennen kaikkea me halusimme parantaa tieteellistämisen joustavuutta ja kannustaa monimuotoisuutta. Monet ovat jo sen täällä sanoneet, erityisesti jos ajattelemme näitä pieniä tai suuria yrityksiä. Toiveen, toiveenamme on toimia siten, että tämä mikroyritykset, jotka tuovat markkinoille lajikeita ja siemeniä, lajikeita, jotta vähäisessä määrin voisivat jatkossakin toimia, eivätkä katoa kartalta. Nimenomaan, jos suuret yritykset kilpailutilanteella voivat aiheuttaa heidän katoamisensa. Me olemme myös kannustaneet paikallista tuotantoa, lyhyen kierron tuotantoa. Me olemme ottaneet pois sovellusalasta tämä, tästä asetuksesta ilmaiset ilmaisen vaihdon henkilöiden välillä. Totta kai tietysti maanviljelijät toivat keskenään vaihtaa siemeniä, jyviä, mutta me olemme myös puhuneet täällä kukkatuotannon, puu, ke, puutarhatoiminnan harrastelijoista. Me olemme halunneet suojata tätä suunnatonta geneettistä perimää, perintöä. Emme me halua mitään lajiluetteloa, jossa on rajallinen määrä lajikkeita mainittuna. Ei missään nimessä, ei kai kukaan tässä haljassa halua vähentää biodiversiteettiä, komissio ei ainakaan. Koska toisaalta taas, jos on kyse ympäristöpääosaston kollegan kanssa tai maatalouspääosaston kollegan kanssa, mitä me teemme. Mehän kannustamme luomut maataloutta, luomutaloutta, monimuotoisuutta ja taistelemme lajien katoamista vastaan. Me haluamme luoda uudet juridiset puitteet, joka tarjoaa paljon enemmän turvallisuutta näille erikoismarkkinoille aivan keskeisiä lajikkeita ajatellen. Me olemme prikulleen samaa mieltä erityisesti herra Dorfmanin ja Jarsin puheiden kanssa, olipa kyse minkä kokoista yrityksestä tahansa, suuresta tai pienestä, niiden pitää pystyä tarjoamaan niille, jotka ovat niiltä jyviä tai siemeniä, olipa kyse sitten maata, maatalouden ammattilaisista tai harrastelijoista, niiden pitää pystyä tarjoamaan laadukkaita siemeniä, jotta kuljet, kuluttajien valinta olisi taattu. Eli ne, jotka ostavat puun taimia tai siemeniä eivät sitten sesongin lopussa tai muutaman vuoden kuluttua silloin, kun taimesta on kasvanut puu, eivät ole siinä tilanteissa, että heillä on käsissään tuote, eivät halunneetkaan ostaa. Mutta sitten toisessa tekstissä, kokonaan toisessa tekstissä me olemme halunneet näille alle 10 hengen kokoisille mikroyrityksille tehdä pakolliset valvonnat viranomaisten toimesta. Jos me haluamme sertifiointia, niin se edellyttää virallisten viranomaisten valvontaa. Ja se pitää tietysti rahoittaa valtiovallan toimesta. Tässä on sitten ihan kokonaan toinen valvontateksti. Ja onko kyse sitten poikkeuksista näille mikroyrityksille? Se on kokonaan toinen teksti ja toinen keskustelu. Haluaisin korostaa yhtä seikkaa tässä tekstissä – Tämä teksti nimittäin tarjoaa uuden juridisen panoraaman siementen kaupallistamiselle ja markkinoille asettamiselle, mutta jos katsotte näitä poikkeuksia artiklassa yksi, Il pourra satisfaire. Se voisi tyydyt, se voisi poistaa monia huolenaiheita tai ongelmia, joita on tänä tänään nostettu esille herra Lajon sanoi, kuinka tärkeää on hyväksyä EU-ssa siemen tuotantosektori. Se on johtava sektori maailmanlaajuisestikin, maailmanlaajuisesti. Eurooppa vie koko maailmaan siemeniä paljon, paljon enemmän kuin mikään muu maa tai maaryhmä. ryhmä. Ja tämä johtuu nimenomaan yritysten laadukkaasta vakavahenkisestä toiminnasta, jotka tuovat markkinoille näitä siemeniä maailmanlaajuisesti. Ei se ole mistä on tyhjästä tullut se tosiseikka, että kansallis, monikansalliset yritykset tai kansalliset tai alueelliset pk-yritykset voivat tarjota aivan hyvinkin kattavan panoraaman. Ajattelen tässä herra Tarabellan pieniä painoja, mistä hän puhui. Jos ne ovat hävinneet Vilmoriinin luettelosta tai katalogista, se tarkoittaa sitä, että kukaan ei osta niitä enää. Mutta olen varma, että varmasti tapahtuu vaihtoa hyvin kovatasoisten har, har, harrastelijoiden kesken, vaikka näitä tuotteita ei löytyisikään enää tästä katalogista. Tämän asetuksen tavoitteena on tietysti myös saada tasapaino ammattilaisten ja harrastajien välille, suurten ja yritysten ja pienten yhtiöiden välillä. Se on tietysti vaikeata. Vastustusta löytyy, intohimoja löytyy, paljon rahaa myös pelissä – mutta tämä tasapaino, kuten herra Danta ansiokkaasti mainitsi, se on välttämätön tekijä. Ja vielä lopuksi muutama luku. 70 prosenttia yrityksistä, jotka lanseeraavat markkinoille eh, vihannesiemeniä, ovat mikroyrityksiä. 80 prosenttia yrityksistä, jotka tuovat markkinoille koristekas taimi, koristekasvisiemeniä ovat pk-yrityksiä. 90 prosenttia ne, jotka tuovat viiniköynnöskasveja, ovat myös pk-yrityksiä Euroopassa. Eli ei tämä, tämä sektori oli joutunut suurten yrityksen kitaan mutta äh, nämä mikroyritykset todella dominoivat näitä sektoreita ja se oli nimenomaan tämän asetuksen yksi tavoitteista luoda juridiset puitteet, jotta ne voisivat juridisen turvan myötä toimia siten, että ne, jotka ostavat siemeniä, ammattilaiset tai alan harrastajat, että ne, he voivat ostaa rauhassa sertifioituja tuotteita, siemeniä, jotka mainitaan katalogeissa. Tässä, hyvä puheenjohtaja, mitä halusin tässä vaiheessa sanoa, ja me olemme valmiita tekemään yhteistyötä esittelijän herra Silvestrisin kanssa, myös varjoesittelijöiden kanssa, voidaksemme parantaa tätä tekstiä. Suurkiitos, hyvä puheenjohtaja. Allora, adesso restituisco la parola onorevole. Kiitoksia kovasti. Nyt puheenvuoron saa jälleen Silvestris, ja hän voi vastata tähän kuulemansa. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kovasti kaikille kollegoille heidän hienoista kommenteistaan, joiden ansiosta kävimme tätä keskustelua. Haluan myös tervehtiä tässä Barin yliopiston virallieryhmää ja sen hienoa rehtoria. On hienoa, että olette paikalla. Joten hienoa, että olette paikalla. Nyt sitten haluan tässä tyynnyttää jotakin kollegoita, erityisesti Anjuta ja Stadleria. Minä emmekä me ole päättäneet sitä, että nyt on tämän asetuksen aika. Ehkä juuri nyt ei ole kaikkein kiireellisen aika lähteä uudistamaan markkinoita, mutta yritämme kuitenkin tehdä työtämme mahdollisimman hyvin. Yritän vastata nyt järjestyksessä kollegoille. Hoisling, todella arvostan henkeä, jota hän osoittaa ja yhteistyövalmiutta olemme jo ehtineet keskustella asentiimoilta joitakin kertoja. Hoisling sanoi, että erikoismarkkinatuottajille ei pyydetä mitään erikoisetuja, vaan tähän halutaan tiettyjä lisärajoitteita. No tätä asiaa on kyllä katsottava, mutta olen sitä mieltä, että tarvitaan sääntelyä, jotta ostajat voidaan säilyttää. Kuulimme hyvän esimerkin siitä, että usein ostajat kääntyvät kaikkein läheisimpien markkinoiden puoleen, erityisesti kasvien osalta. Ja mm, tässä tapauksessa ovat usein kyseessä pienet yritykset, ja jos niitä pidetään erikoismarkkinana, silloin useat tuotteet jäävät ilman sertifiointia vaikka ne kattaisivat laajojakin alueita. Eli meidän täytyy löytää sellainen tasapaino, jonka kautta voidaan äh, taata näiden erityismarkkinatuottajien asema. Heihin ei saa kohdistua liikaa byrokratiaa. En minäkään halua mitään monopoliasemaa joillekin su- suurille tuottajille, mutta meidän täytyy tässä katsoa myös ostajan asemaa. Sitten toinen asia, joka keskustelusta kävi ilmi, jota arvostan, on se, että lähes kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että erikoismarkkinoita ei voida määritellä pelkästään yrityksen koon kautta. Tämä voisi aiheuttaa uudenlaista spekulointia. Jos erikoismarkkinat määritellään pelkästään yrityksen koon kautta, Komissio puhui tässä kahden miljoonan euron vuotuisesta liikevaihdosta. No, tätä voidaan tietysti pohtia. Miksei sitten 1,9 no, miljoonaa tai 2,1 miljoonaa. No mitä tässä voi käydä? Voi käydä niin, että jotkut yritykset välttääkseen asetuksen sääntelyn, kun ne kasvavat vuosi vuodelta ja kun ne saavuttavat tämän raja, liikevaihtoarvon jakavatkin yrityksen kahtia ja näin pystyvät sitten toimimaan ilman sääntelyä jatkossakin. Eli tämänkaltaiset vaarat pitää välttää. Tästä varmasti olemme kaikki yhtä mieltä. Hoislinkin tästä puhui. Hän oli kaikkein kriittisin sen suhteen, että tarvitaan uudenlainen määritelmä, joka ei pohjautuisi pelkästään kokoon. Sitten Karenbach, hän puhui siitä, että ei tarvita lisäbyrokratiaa, vaan pitää säilyttää monimuotoisuus, biodiversiteetti, erityisesti kuluttajille. On totta, että markkinoiden vaatimukset ja kysyntä ohjaavat tätä. Itse todella puolustan luonnon monimuotoisuutta ja odotan innolla Kallenbachin mahdollisia tarkistuksia, joista hän jo puhuikin. Tarkastelemme niitä varmasti yhdessä. Hän on varjo esittelijäkin, joten varmasti tässä pyrimme yhteistyöhön. Sitten Rodust viittasi viiteen eri asiaan. Haluan katsoa tässä nyt sekä komission ehdotusta että oma mietintöäni, koska Rodust sanoi, että jos ehdotuksesi, eli minun ehdotukseni kattavat kaiken, en tee tarkistuksia. No, katsotaan, kuinka tässä käy. Kuitenkin haluan sanoa jotakin jo nyt. Tekin puhuitte tuotantokriteerien käyttämisestä erikoismarkkinoiden määrittelyssä ja siitä, että käytettäisiin delegoituja säädöksiä, kun tilannetta määritellään. Omilla tarkistuksillani teen mahdolliseksi sen, että uusikin kasviaineisto voidaan saattaa markkinoille. Tekstissä puhutaan helpommasta markkinoille saattamismenettelystä. 57 artikla. Se mielestäni edistää biodiversiteettiä. Sitten turvallisuus. Se on mietinnössä keskeis- keskeisessä osassa. Tästä asetuksesta on saatava tiettyjä takeita sekä niille, että, niille, jotka ostavat ja niille, jotka tuottavat. Eli kummallekin osapuolelle. Ja sitten Dortman, kiitos esittämistäne täsmennyksistä. Olen pitkälti niistä yhtä mieltä. Ja sitten kollega Jaar, omassa mietinnössäni en puhu aluemarkkinoista, vaan paikallismarkkinoista. Tätä toista määritelmää mietinnössä ei vielä ole mukana, mutta ehkä myöhemmissä keskusteluissa voimme määritellä myös tämän lähestymistavan, jos valiokunta tällaista lähestymistapaa tukee. Jar otti hyvin mielenkiintoisen aiheen esiin. Hän puhui siitä, miten selkeästi voidaan erottaa ammattimainen toimija ja ei-ammattimainen toimija toisistaan. Muistuttaisin ystävää Peterille, että YMPn uudistuksessa on neljä vuotta pohdittiin sitä, ketkä ovat ammattimaisia viljelijöitä, ketkä taas eivät. Itse sanoin, että tämä kuuluisi jäsenvaltioiden kontolle. Jos tässä mietinnössä pystyisimme vihdoin määrittelemään ammattimaiset toimijat ja ei-ammattimaiset, niin saisimme aikaan aikamoisen pienen ihmeen. YMP-uudistuksessa tähän emme pystyneet. Puhuimme aktiivisista viljelijöistä ja muuten ratkaisu jätettiin jäsenvaltioiden käsiin. Tämä on todella mielenkiintoinen kysymys. Kiitos siitä, että otitte tämän esiin, kollega Jaar. Sitten Lion. Tässä, aivan kuten hän sanoi, pitää pyrkiä löytämään oikea tasapaino, jotta vältytään siltä, että, että yritykset välttävät asetusta välttyäkseen uusilta, uusien lajikkeiden rekisteröinniltä. Ja samalla pitää välttää byrokratiaa ja sitä, että erikoismarkkinamääritellyt vaikeuttaisi pk-yrittäjien työtä entisestään. Sitten Tarabella hän puhui neljästä eri ongelmasta, neljästä artiklasta asetuksessa, erityisesti 36, 57, 135 ja 136 olivat nämä artiklat – Nämä ovat seuraavat lotossa käyttämäni luvut ensi viikolla. Niitä aion käyttää. Nämä neljä artiklaa ovat asetuksen ytimessä ja hänen kommenttinsa olivat todella asian ytimessä. Hänkin puhui tästä erikoismarkkinoista, ja tiettyjen alkuperäalueilla tuotettujen lajikkeiden kaupan pitämisestä. Hän viittasi Krimiin. 135-136 artikloista vielä sanoisin muutaman sanan. myöhemmin. Nyt varmasti käyn läpi tärkeimmät asiat. Keskustelu oli hedelmällistä. Dantain puhui erikoismarkkinoista ja siitä, että tässä, jos käytetään pelkästään liikevaihtokriteerinä, ajaa meitä harhaan. Ja mielestäni meidän pitää mielessä kaksi asiaa. Ensinnäkin ostajien ja kuluttajien näkökulma. Ei voi olla niin, että sääntelyä tehdään pelkästään sääntelyn halussa, vaan siksi, että se jo, henkilö, joka jotain ostaa, voi olla varma, että se, mitä hän on ostanut, on sääntön mukaista, terveellistä, sellaista, että se ei ole kärsinyt mistään kasvitaudeista. Ja samoin asetuksen tavoitteena pitää olla se, ei synny lisää byrokraattista taakkaa, että pk-yrityksillä on oikeanlainen asema, ne ovat arvokkaita markkinoilla ja niiden pitää pystyä jatkossakin toimimaan markkinoilla kasvinlisäysaineiston osalta. Nämä ovat kaksi keskeistä asiaa asetuksessa. Eli työtä voidaan jatkaa niin, että etsitään tasapainoa tekstin eri osien välille. Kiitän kollegoita siitä, että he osallistuvat näin aktiivisesti keskusteluun. Lähetän Rodustille vielä lisähuomioita kirjallisesti. Tässä ei saa toimia liian ideologisesti, vaan rauhallisin mielin. Täytyy pitää kirkkaina mielessä päätavoitteet. Ehkä nyt ei kannata lähteä kaikkein ristiriitaisimpiin keskusteluihin. Parlamentti varmasti voi tässä toimia hyvässä roolissa ja laatia sellaisen tekstin, jolla voidaan vastata eri haasteisiin. Kiitos. Kiitoksia kovasti esittelijä Silvestris. Kiitos kaikille keskustelun osallistuneille. Nyt ennen kuin aloitamme kuulemistilaisuuden, paikalla on kuusi asiantuntijavierasta, jotka odottavat pääsevänsä ääneen, niin tarvitsemme kuitenkin vielä hetken aikaa kohdan 14 läpikäymiseen. Se on viimeinen kohta esityslistalla ennen kuulemista, eli kasvintuhojen vastaiset suojatoimenpiteet. Faimon saa nyt puheenvuoron. Toivottavasti hän selviytyy tästä tehtävästään nopeasti, koska muuten ei jää enää kylliksi aikaa kuulemiselle. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, o důkladném prostudování návrhu a konzultacích se stínovými zpravodaji a s experty. Niin, tässä on tarkoituksena tietysti kuulla myöskin asiantuntijoita sekä myöskin varjoesittelijöitä ja toimijoita. Ja minä totean, että tämä komission ehdotus tietysti vaatii tätä lainsäädäntökehyksen uudistamista, kun kysymys on kasviterveydestä. Tämä mekanismi komission näkökulmasta on ikään kuin paketti, jossa kysymys on koko tämän alan verkostosta. Ja tämä tietysti liittyy erilaisiin tilanteisiin, joista täytyy vielä keskustella. En usko, että meidän pitäisi alueellisesti millään lailla rajoittaa tätä säädöstä. Tämä tieteellisesti tämä olisi hyvä ulottaa myöskin syrjäisimpiin alueisiin ja tarvitaan myöskin yksi yhtenäinen sääntö yhtenäismarkkinoita varten olisi mietittävä de facto sääntöjä myöskin kolmansille maille ja tällä tavalla vapaa liikkuvuushan tavaroiden vapaa liikkuvuus on yksi Euroopan unionin pääperiaatteesta. Lisäksi ei myöskään ole riittävästi tässä ehdotuksessa otettu esille kansainvälisiä standardeja jotka liittyvät tähän kansainväliseen kasvinsuojeluyleissopimukseen IPPC. -hen. Lisäksi on vielä otettava ammatilliset toimijat, ammattimaiset toimijat mukaan paremmin tähän järjestelmään, kun kysymys on vaarallisista tuhojista. Tämä on hyvin tärkeää myöskin, kun pyritään torjumaan tiettyjä kasveja. Ja tätä varten tarvitsemme mahdollisimman paljon avoimuutta, myöskin kun kysymys on korvauksista, jos tulee tappioita ja hävikkiä, ja kun kysymys on kasvilajikkeista, ja myöskin siitä, että jos näitä tuhoja täytyy lähteä poistamaan, niin tästä asiasta myöskin on tietoa ajoissa. Ja lisäksi tämä uusi aihe tässä tulee esille. Kysymys on näistä kasvisuojeluaineista, Tämä varmasti luo varmasti rahoituksellista epävarmuutta EUn tasolla samalla tavalla kuin mm, nämä, mm, kun kysymys on vaikkapa terveydenhuollosta, ihmisten terveydenhuollosta, tämä on ihan samantyyppinen asia. Ja minun mielestäni Euroopan unionin rahoitus on tässä asiassa tarpeen. Tämä asetus antaa myöskin lisää valtuuksia komissiolle ja niiden vastinaksi myöskin annetaan paljon tehtäviä ja velvoitteita jäsenvaltioille ja myöskin niiden viranomaisille annetaan paljon velvoitteita myöskin liiallisesta tiedottamisesta. Tätä asiaa voitaisiin varmasti säädellä kuten tähänkin mennessä komission ja eri kasvinsuojeluelinten välillä eri jäsenvaltioissa, eikä sillä tavalla, että annetaan komissiolle kaikki toimivaltuudet. Tätä voitaisiin pyrkiä ratkomaan vaikkapa tarkistusten kautta kohtaan 32. Sitten tähän liittyy tietysti myöskin tämän ehdotun lainsäädännön täytäntöön pano tarkoitus olisi, että tämä paketti tulisi samanaikaisesti voimaan, mutta on muistettava myöskin, että kansalliset toimi, kansalliset, kansallisilla viranomaisilla ja myöskin ammatillisilla toimijoilla täytyy olla kuitenkin aikaa sopeutua asiaan. Tarvitaan kaksi, kolme vuotta ja kaikkien asiantuntijoiden arvio on, että tarvitaan ainakin kaksi vuotta sopeutumiseen. Ja äh, tämä lainsäädäntö tulisi sitten voimaan tai, tai jos tämä tulisi voimaan 2014, niin se oli liian aikaista. Siis voidaan ajatella 2017 vuotta todellisena voimaantulovuotena. Ja sitten tietysti Envi-valiokunta on esittänyt yli 700 tarkistusta. Vielä tarkastelen niitä ja haluan kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet tekstin parantamiseen. Kiitoksia. Kiitos myös siitä, että esittelitte tämän asian näin nopeasti. En tiedä, haluaako komission edustaja Pudulee sanoa jotakin. Jos ei, niin parlamentin jäsen Samorra. Buenas tardes. Dado que la señora... Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Minä olen ollut, koska varjoesittelijä ei voinut olla tänään, koska hän osallistui Hondurasin vaalivalvonta valiokuntaan. Minä haluan kertoa hyvin lyhyesti hänen mielipiteensä tästä mietinnöstä. Haluan kiittää tätä työ, tehdystä työstä. Meidän keskeinen ajatuksemme ovat seuraavia. Me, meillä on mielestään välttämätöntä ottaa perusasetukseen nämä kaikki kasvintuhoja, kasvintuhoja kaikki se, mikä on oleellista tässä lainsäädännössä. Me haluamme sanoa, että meidän tarkistuksemme tarkoina on rajata näiden suojeltujen alueiden toimintaa, jotta voitaisiin välttää mm, epätarkoituksenmukaisia rajauksia, jotka vaikuttavat kaupankäyntiin, mutta myös on haluttu hyväksyä tuontiin vain hyväksytyille maille. Me haluamme meidän pitää ottaa huomioon se, mitä on laadittu lainsäädännössä. Se tarkoittaa oleellista muutosta, filosofista muutosta. Jos puhutaan yleisesti tuonnista, silloin rajataan kun, ta, toimintaan, kun on ongelmista. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoroa pyyntää nyt Dancila. Domnule președinte, este evident că această propunere... Kyllä, tämä lainsäädäntöehdotus pyrkii vahvistamaan ehkäiseviä toimia ja tuomaan nopeita toimia, jos ja ilmaantuu. Tämä on hyvin mutkikas asia ja meidän täytyy nyt pyrkiä löytämään parhaat mahdolliset ratkaisut, jotta voitaisiin kaikkia näitä kielteisiä, kielteisellä tavalla maatalouteen vaikuttavia asioita torjua koko elintarvikeketjussa ja koko maatalousalalla. Nämä tällaiset tuhojen esiintymät täytyy voida eliminoida. Ja tarvitaan tietysti ehkäiseviä toimenpiteitä, joita viljelijät voisivat käyttää. Se, että tällaiset tehoajat lähtevät kehittymään ennen kuin joudutaan sitten todella käyttämään paljon tiukempia toimia, kuten vaikka pestisidien käyttö kasvi terveys on hyvin tärkeä kysymys ja tämä liittyy myöskin metsien terveyteen, ekosysteemeihin ja muihin näihin kysymyksiin. Tuhojiin liittyvät asiat on nähtävä maatalousketjun turvaamisen näkökulmasta eikä pelkästään taloudellisesta näkökulmasta. Tietysti tässä myöskin Euroopan biologinen perintö voi olla uhattuna. Näitä ongelmia on ollut entistä enemmän. Kaupan globalisoituminen ja ilmastonmuutos ovat vaikuttaneet ja nämä ehdotetut toimenpiteet pyrkivät nyt parantamaan tuhojen valvontaa. On taattava, että kaikki toimijat ottavat käyttöön nämä ehkäisevät toimet ja että toimet tehdään kunnolla, jotta voitaisiin todella suojella elintarvikeketjua, kuluttajia ja ympäristöä. On hyvin tärkeää löytää ratkaisuja, jotta saataisiin myöskin rahallisia korvauksia viljelijöille niin, että he pystyisivät laittamaan nämä toimet täytäntöön. Me tarvitsemme eurooppalaista kasvinsuojelu näkymää ja on otettava tietysti huomioon myöskin kaikki olemassa oleva lainsäädäntö. Haluan todeta, että tarkastelemme näitä säädösvallan siirtokysymyksiä hyvin tarkkaan, koska delegoiduilla säädöksillähän komissio saa aivan liikaa valtaa ja tätä asiaa pitäisi säännellä paremmin asettamaan tarkistuksia. Kiitoksia. Nyt antaisin vielä kerran puheenvuoron Sanko pääosaston edustajalle Erik Budeleelle. Hän voi esittää loppuhuomioita ja sitten puheenvuoron saa vielä esittelijä. President, je serai bref, si... Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti, koska aika on vähän yksinkertaisesti vain muutama sana tästä reuna-alueista trooppisilla vyöhykkeillä EU-ssa. Meille nämä alueet omaavat ilmaston me, meillä nämä alueet ovat sen mukaan, minkälainen niillä on ilmasto, minkälaisia kasveja siellä, ne ovat meille, tarkoittavat meille ominaispiirteitä, niitä, ne pitää ottaa vielä enemmän huomioon, koska on kyse alueista, jotka eroavat EUn manner alueesta. Jos ajattelemme nykytilannetta, jossa ei ole vapaa kauppaa näiden eu trooppisten alueiden välillä, eurooppalaisen, Euroopan mantereen välillä, niin silloin me haluaisimme välttää, että meidän maaperällemme tulisi tauteja, jotka, voisivat, jotka ovat peräisin ilmastonmuutoksesta. Sitten myös nämä haitalliset organismit, luettelo niistä, me haluaisimme saada jonkinlaista joustavuutta, jotta voisimme muuttaa tätä luetteloa sen mukaan, miten on määritelty uudet haitalliset organismit, miten ne ovat tulleet Euroopan unionin mantereelle, maaperälle. Tämän luettelon pitäisi, se ei saisi olla suljettu. Sitten rahoitukselliset korvaukset maanviljelijöille. Me olemme sitä mieltä, että olisi varmasti hyvä, jos voisimme nopeasti saada pois nämä uudet pesäkkeet, jotta maanviljelijät voisivat saada korvauksia silloin, kun, kun heidän on pakko kaataa puita tai tuhota satoja tai jos on kyse hedelmäpuista tai silloin kun pitää uudelleen istuttaa, joka tarkoittaa 50 vuotta, eikä voida silloin saada kaupallista satoa tuona aikana. Olisi tärkeää pystyä ennakoimaan nämä rahoitukselliset korvaukset. Jos ajatelemme sitten kolmansista maista tuotavia kasveja, se on todella suuri huolenaihe jo muutaman vuoden ajan. Me Olemme keränneet kokemuksia, esimerkkejä. Viimeisimmät ovat olivipuissa ilmenneet taudit Italiassa. Meillä on myös viruksia appelsiinipuissa Sisiliassa. Meillä on myös Välimeren alueella palmuissa löytynyt tuholaistauteja. Meidän pitää valvoa hyvin tarkasti näitä tuontiilmiöitä, ei ole kyse siitä, että byrokratia vain kasvaisi. Me haluamme suojata meidän maanviljoidemme, meidän maataloutemme tuottavuutta. Me haluamme tuot, myös turvata meidän koristekasvien tulevaisuuden. Muun muassa nämä tuonnit voivat pitää sisällään riskejä. Riskejä voidaan hallinnoida, niitä voidaan vähentää, ne voidaan poistaa. Mutta joka tapauksessa tutkimuksessa se kuitenkin omaa joitakin vaatimuksia valvonnalle, analyysejä, laboratoriotyötä, eikä ole kyse vain siitä, että olisi kyse hallinnollisesta kiihkoilusta. Tässä puheenjohtaja, tässä muutamia ehdotuksia ja ajatuksia. Se al- Kiitos. Pääosasto, saanko pääosastolle nyt sitten esittelijä Faimon. Chciałbych podziękować wszystkim dyskutującym e, Kiitos kaikille, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Nyt meillä on kuudenteen päivään joulukuuta aika jätä tarkistuksia ja näin varmasti voimme edetä turvallisin mielin tämän mietinnön kanssa ja sitten tammikuussa tai viimeistään helmikuussa äänestämisestä. Kiitos, No niin, hyvä. Nyt pääsemme vihdoin itse kuulemiseen, joka koskee kasvien terveyttä. Ja pyydänkin anteeksi tässä asiantuntijoilta sitä, että he joutuivat odottamaan. Ensin kuulemme Kristin Kiagoa. Hän on Latvian valtion kasvinsuojelupalvelun johtaja. Hän saa 10 minuuttia puheaikaa ja pyytäisin äh, Sergio Silvestrisiä tulemaan tänne puhekorokkeelle. Dāmas un kungi, jā, es esmu Kristīna Kjāgo, valsts auga aizsardzības dienesta direktora, pārstāv. Minun nimeni on Kristiine Kjāgo. Tulen Latvian valtion kasvinsuojelu osastolta ja työskentelen siellä lain täytäntöönpano-osastolla. Ja keskustelemme myöskin lakien säätämisestä, lainsäädännöstä ja tietysti myöskin otamme huomioon viljelijöiden ja asiantuntijoiden näkemykset. Kiitokset komissiolle erinomaisesta työstä tämän valtavan asiakirjan laatimisesta ja kiitokset myöskin siitä, että kasvinsuojelua halutaan nyt ajanmukaistaa. Haluan kiinnittää huomioon tähän kasvinsuojelukysymykseen. Ja aivan ensimmäisessä kuvassa onkin tietoa siitä, tai tässä annetaan teille käsitys siitä, että kasvinsuojelu ei ole vähemmän tärkeää kuin elintarviketurvallisuus tai eläinten terveys. Tämä on oma haaransa. Siihen liittyy kansallista turvallisuus- ja kehityskysymyksiä. Kysymys ei ole pelkästään bisneksestä eikä talouskysymyksistä, vaan tämä on ihan sidoksissa valtioiden kehitykseen ja siihen, minkälainen tulevaisuus EU:ssa tulee olemaan. Nämä suuret kysymykset ovat tietysti tärkeitä. Myöskin tähän liittyvät ilmastonmuutos ja muut kysymykset, jotka kaikki vaikuttavat kasvinterveyteen. Ihmisillä on yleensä lyhkäinen muisti, eikä historiaa muisteta kovin hyvin. Ja ehkä siitä syystä kasvin äh, suojelu, terveyskysymys on tällainen vähän orpo lapsi, lapsipuolen asemassa lainsäädännössä ja muutoinkin. Mutta tämä kyllä osoittaa, että seuraukset kasvin terveydessä voivat olla hyvin dramaattisia, eivätkä pelkästään vain kaupallisessa näkökulmassa, näkö, kaupallisessa mielessä. Meillä on valtavia haasteita, jotka voivat vaikuttaa koko tähän alaan ja tässä äh, tilanteessa erityisesti juuri metsätalouteen, mutta tämä asetus ymmärtääkseni on siis myöskin muita puhuja, jotka puhuvat tästä asiasta, mutta haluaisin kiinnittää huomionne tähän kansainvälisen kasvinsuojelun yleissopimukseen IPPC, joka myöskin osoittaa, että kuinka tämä yleissopimus liittyy tähän lainsäädäntöön ja mitä terminologisia ongelmia tähän liittyy. Meitä huolettaa myös tämä uusi terminologia, näiden uusien elinten terminologia, kun tulee tällaisia uusia tilanteita, erityisesti niissä maissa, joissa varsin hyvät kasvinsuojelustandardit, niin niissä ehkä tämä voi aiheuttaa ongelmia. Sitten toinen seikka liittyy näihin kasvilajikkeisiin. Tässä kyse on rikkaruohoista, eikä asetuksessa ole tätä luokkaa otettu huomioon. Ja tämä alue on tarkoitus säädellä ympäristö alan puitteissa. Tämä aiheuttaa ongelmia, sillä tarvitaan enemmän resursseja, sillä kauppakumppanimme tietävät, että äh, rikka ruohoja on ja äh, karanteeni tuhoja myöskin on ja asetuksessa on tiettyä sääntelyä, mutta nämä uudet järjestelmät syntyvät, luodaan myöskin uutta lainsäädäntöä, ja ne kaikki vaativat lisää rahoitusta. Ja tämä mutkistaa asioita erityisesti pienemmissä maissa. Ja varmasti tämä luo lisää hallinnollista taakkaa, tarvitaan lisäkoordinointia ja hallinnointia ja seuraava kysymys liittyy sitten näihin ammattimaisiin toimijoihin. Asetus toteaa, että ammattimaiset toimijat voivat ryhtyä toimenpiteisiin eliminoida, eliminoidakseen tuhojat Kysymys on siis tuottajista ja säätelijöistä ja tämä saattaa johtaa siihen, että katsotaan, että kasvinsuojelu, kasviterveys standardit heikkenevät, koska tämä karanteenihan on hyvin tärkeä lainsäädännön kysymys. Se ei ole niinkään bisnekseen liittyvä kysymys. Ja mielestäni meidän pitäisi säilyttää tämä järjestelmä, jossa päätökset tehdään valtionhallinnossa. Ja keskeisin argumentti, miksi toimijat voisivat ryhtyä, olisivat se, että valtion viranomaiset, toimivaltaiset viranomaiset eivät, niillä ole riittävästi resursseja tätä kasviterveyttä ajatellen. Ammattimaiset toimijat myöskin joutuvat vaikeuksiin, sillä on otettava huomioon se, että pienissä maissa 50-55 prosenttia kysymys on pienistä toimijoista, mutta tämä, tämä tuotantomäärä on varsin laaja ja pienissä maissa meillä on pääasiassa tuotuja tuotteita. Ja kun sitten kysymys on valvovasta elimestä ja kun valvova elin näkee, mikä on kasvin kasviterveystilanne tai sellaisissa maissa, joissa tilanne on huonompi, niin sen takia pienten toimijoiden riski on suurempi. Ja toimijat eivät ole virallisen varmuuden alaisia ja meitä huolestuttaa, mitä tällaisessa tilanteessa voi tapahtua. Jos sitten kysymys on tuonnista, haluamme kiinnittää huomionne näihin tuonti velvoitteisiin vaatimukseen tämä luotu mekanismi tuonnin osalta vaikuttaa sillä tavalla, että tuonnin valvonta on tiukempaa. Asiantuntijat ovat sitä mieltä, että EUn tuonnin valvonta varmasti lisääntyy. Ja sitten tietysti nämä raportit. Tämä on yksi niitä kysymyksiä, joka on aika byrokraattinen luonteeltaan, mutta luku, lukumääräisesti, jos ajatellaan tätä, niin olemme todenneet, että tämä luo valtavan hallinnollisen taakan näiden raporttien laatiminen. Tarvitaan enemmän ponnisteluja itse asiassa raporttien kirjoittamiseen kuin kasvin terveyden suojelemiseen meillä on ihmisiä, jotka kirjoittavat näitä raportteja, mutta eivät ole kuitenkaan alallaan näitä asiantuntijoita, joten asetus varmasti johtaa myöskin näiden asioiden pohtimiseen. Kiitokset siitä, että kuuntelitte tässä lyhykäisyydessään tiivistelmän omaisesti meidän asiantuntijamme näkemykset. Kiitokset ja onnea työllenne. Grazie, grazie. Eh, facciamolo bene l'applauso. Kiitoksia. Ja aplodit ovatkin paikallaan. Kiitos Kristin Kiago. Seuraavaksi Pascal Parisot. Hän johtaa kansallista laboratorioyksikköä. Olkaa hyvä. Bonjour mesdames, messieurs. Merci monsieur le président. Bonjour. Kiitos, hyvä puheenjohtaja, hyvää iltapäivää, hyvät naiset, herrat, arvoisat edustajat. Erittäin tärkeää minulle olla läsnä täällä tänään, kun puhumme näkemyksistä ja visioista kasviterveydelle Euroopassa. Minä edustan täällä Ansesta, joka on kan- ympäristöelintarvike- ja kasvinsuojelun turvallisuudesta käsit vastaava virasto Ranskassa, Ranskassa koska siihen, se vastaa aika paljon riskiarvioinnista ja kuluttajansuojasta Ranskassa nimenomaan, kun puhutaan elintarviketurvallisuudesta, kun kuluttajat ja omassa työympäristössään tai kotiympäristössään, käyttääkö hän puhelinta tai käyttääkö, käytetäänkö <clears throat> kasvinterveydellisiä aineita maanviljelyksessä. Tähän kuuluu myös eläinten terveys ja kasvien terveys tämän viraston toimintaan, jotka ovat edustettuina laboratorioissa, joita minä henkilökohtaisesti johdan ja vedän muutama sana teille, kertoakseni teille, mikä on tämä tausta, mihin minä perustan tämän esitykseni, kun puhutaan kasvinterveydestä, visioista ja näkymistä Euroopassa. ANSES-virasto osallistuu tutkimustyöhön, mutta aivan keskeisesti se haluaa edistää riskiarviointia eri toimialoilla, joita minä olen tässä tuonut esille. Toisaalta ANSIS tämä virasto laatii suosituksia myös riskihallinnoille, ministeriöille, maantaloudelle, terveydelle, petoksen torjunnalle, työelämässä. Se myös kouluttaa, tiedottaa ja vaikuttaa julkiseen keskusteluun. Meidän virastomme tekee työtä myös eläinlääketieteessä ja hyväksyttää eläinlääketieteellisiä tuotteita ja minä olen vastuussa laboratoriotoiminnasta. Meillä on 11 laboratoria, jotka osallistuvat analyysin kehittämiseen ja meille on ja valvontaan. Me haluamme tänä päivänä erityisesti puhua kasvin terveydestä. Se on erittäin tärkeää meille. Muutama luku meillä on 800 ulkoista asiantuntija, jotka osallistuvat riskinarviointiin. Meillä on noin puolet toimijoista, jotka ovat tieteellisiä tieteellisiä jotka toimivat laboratorioissa, joihin kuuluu eläinten terveys, kasviterveys ja elintarviketurvallisuus. Jos korostan tätä seikkaa, se tarkoittaa sitä, että tämä esitys, jonka komissio on tehnyt tänä vuonna tästä asetuspaketista eläinten ja kasvien terveydestä, johon liittyy valvonta-asetus. Myöskin sen myötä halutaan osoittaa hyvin selkeästi synergia, joka on olemassa, kun arvioidaan kasvien ja eläinten terveysriskejä ja kuinka Siinä on selvä kapulla, koska tehän tiedätte, että monet elintarviketurvallisuuteen liittyvistä onnettomuuksista liittyvät siihen, että ne ovat tartuntaperäisiä eläinten terveydestä, tai ne ovat myös kasviperäisiä tartuntoja, tai ne ovat myös peräisiin tuotteista, joiden tarkoituksena oli käsitellä eläimiä tai kasveja, eli ne ovat siis... Enfin, kasviterveyteen liittyviä tuotteita. Minä eh, on erittäin tärkeää muistaa, että tämä virasto toimii eurooppalaisessa ympäristössä tiiviissä yhteistyössä EFSAn ja muiden virastojen kanssa. Se tekee yhteistyötä eri aloilla, joissa sillä on toimivaltuus eri eurooppalaisten virastojen kanssa sekä työ, turvallisuutta, työterveyttä, kasviterveyttä ja kasvien ja eläinten terveyttä ja elintarviketurvallisuutta käsittelee sen toiminta. Jos puhumme kansallisella tasolla, meillä on paljon yhteyksiä, tutkimus, Eli me teemme analyyttistä viitetutkimusta. Se ei, ei ehkä ihan liity suoraan vielä kasvien terveyteen, puhun siitä tuonnempana, mutta on myös viittauksia yhä enemmän valvontaan, koska me näemme, että Eurooppa ja erityisesti Eurooppa ja kansainvälinen ympäristö tarvitsevat viitekehystä valvonnalle. Kasvit, kasvien terveys. Kun puhut, jos ajattelemme eri keskusteluja, kasvit mielletään ehkä eri tavalla kuin te, siinä on kyse monimuotoisuudesta ja suurista vaikeuksista hallita riskejä. Kun puhutaan kasviterveydestä, puhutaan myös meidän metsiemme terveydestä, meidän puutarhaitoitemme, meidän koristekasvien terveyttä, terve, terveydestä, puhutaan myös viljakasvien terveydestä, puhutaan mm, hyvin laajasta kirjosta, eli puhutaan myös sienistä, ehkä loiseläimistä, madoista, puhutaan viruksista, bakteereista, jotkut ö, ovat välittyneet lentävien hyönteisten välityksellä vaikeasti kontrolloitavissa, eli puhutaan paljosta patogeeneista, jotka ovat huomattavia, huomattavia, eli listaa pitää päivittää jatkuvasti ja säännöllisesti nousevien ongelmien myötä, jos puhutaan patogeenista, niitä on paljon, ne ovat suuri joukko, koska meidän pitää pystyä paikantamaan patogeenit juuristaan ja ilmenevätkö ne lehdissä vai siemenissä. Jos ajattelemme kasviterveyttä, niin se on erittäin mutkainen kokonaisuus. Meillä on tällä hetkellä ehkä tänä päivänäkin uusia asetuksia, jos puhumme tästä siementen sertifiointiasetuksesta. Se on tärkeää. On myös muita asetuksia, koska tämä valvonta-asetusta ollaan uudistamassa, joka liittyy kasvinterveyteen. Uusi asetuspaketti on nousemassa esiin uudessa kontekstissa. Puhutaan ilmastonmuutoksesta paljon. Mikä on tärkeää, kun puhutaan ilmastonmuutoksessa? Se tarkoittaa sitä, että hyönteiset, jotka tulevat eksoottisten hedelmien myötä, yhä enemmän ne voivat asettautua meidän leveys ja meidän leveysasteellemme ei ole kyse vain viljakasveista, ilma, ääriilmasto tapausten tulvien myötä ne voivat myös liittyä, liittyä eivät aina viljakasviin, vaan ne voivat vaikuttaa kansanterveyteen. Eli kasvien terveydellä on erittäin vahva vaikutus siihen, miten lähdetään perustamaan ja kehittämään näitä haitallisia karanteeni organismeja, jotka eivät aikaisemmin olleet vastustuskykyisiä, kun ne tulivat Euroopan maaperälle. Jos puhutaan elintarviketurvallisuudesta, se on tärkeä. Jos ajattelemme 9 miljardia asukasta, tänä päivänä jos koskaan kasviterveyttä pitää suojella, jotta tuottavuus olisi suurempi, jotta voisimme myös rajata tuhlautta ja vähentää hävikkiä Puhuin näistä karanteeniorganismeista ja meillä pitää olla myös laadullisia toimijoita, mutta on kyse myös uusista käytänteistä. Jos ajattelemme esimerkiksi kaupunkiviheralueita, ihmisellähän on rajaton mielikuvitus, se on ihan hyvä, koska meidän kaupunkiympäristömmehän muuttuu yhä eri tavalla kasviperäisemmäksi. Meillä on kasvimuureja, meillä on kattoja, jotka ovat kasvien peittämiä, torneja, jotka ovat kasvien peittämiä. Kaikki on kuviteltavissa. Eli meidän täytyy muistaa, kun puhutaan uusista käytänteistä, puhutaan uusista kasveista, jotka tulevat meidän maaperällemme. Kun puhutaan kukkakasveista, jotka ovat pölyttäjiä, puhutaan myös ehkä uusista rikkaruohoista maanviljelyksessä. Eli meidän täytyy muistaa, että kaikkea tätä pitää pystyä harmonisesti hallinnoimaan sekä hyvällä tuotannolla että terveydensuojelulla. Minun piti laittaa jotakin lukuja. Minä otin luvuksi 70 vuotta, olisin nyt laittaa myös 50. Meillä on 70 vuotta viivettä, jos ajattelemme kasviterveyttä. Jos ajattelemme esimerkiksi eläinlääketiedettä, joka nousi eliin, esi, esiin ja kuinka siellä on paikannettu patogeenisia epidemioita eläinmaailmassa. Meillä se ei ehkä ole niin tärkeää tai siis se on tärkeää, eli kasvien terveys on paljon paljon jäljessä tästä. Meillähän on huipputeknologiaa, bioteknologiaa ja geeniteknologiaa, jota me voisimme hyödyntää. Meillä on yhä enemmän tietoa, kasvanutta tietoa kielteisistä seurauksista, jotka tulevat kasviterveysmolekyyleistä, jotka, jotka ovat meidän maanviljelijämme joka päiväistä asiaa. Se on myös tärkeää, että kaupunkilaisia, kansalaisia ajatellen, jos me voisimme pitää voida myös diagnostisoida hyvin nopeasti, mitkä patogeenit ovat läsnä ja missä tasolla, millä tasolla on lähteä, pitää lähteä käsittelemään näitä viljelyjä. Voidaan kehittää tätä myös kasvialueella, koska sodan jälkeen kemian teollisuus antoi meille huomattavassa määrin mahdollisuudet ilman tämän päivän huolenaiheita, koska tuolle ei vielä tiedetty. Ei osattu analysoida kemiaa niin kuin tänä päivänä ihmiset silloin ei tuolla ollut näitä kroonisia, patologisia, kroonisia, sairau, kroonisia sairauksia, jotka ovat peräisin kasviterveysaineista. Puhutaan myös lisäaineista, mutta tänä päivänä, jos me tiedämme paljon kemiasta ja myrkyllisyydestä, myrkyllisistä aineista, se kyseenalaistaa jotkut käytänteet, miten käytetään kasvin terveysaineita. Meidän täytyy siis paremmin suojella kasvin terveyttä ja voidaksemme ruokkia planeetan ja ajatella kuluttajan suojaa ja ympäristöä. Uskoakseni kaikissa EUn jäsenmaissa tai useissa jäsenmaissa ollaan, ollaan hyvin valppaita julkisen tuen suhteen ja mitkä ovat rahalliset pakotteet jäsenmaissa. Eli sen takia pitää tehdä työtä meidän toimintamme pitää olla tehokasta ja meidän pitää pystyä myös rajaamaan patogeenien leviäminen. On puhuttu myös mm, määräyksistä tuontikaupassa. Me voimme ajatella myös yksityisihmisiä. Eli heti kun tuodaan uusia kasveja, jos laittaa parvekkeelle kukaan ei sillä ole suurta vaikutusta, mutta jos nämä kasvit tai kukat ovat puutarhassa tai viljelyalueiden lähellä, niin silloin vaikutukset ovat ihan eri luokkaa. Tärkeä asia on myös diagnoosien luotettavaksi tekeminen ja laboratoriot, jotka tekevät analyysejä, jotta ne tekisivät niitä hyväksytyin toimivaltuuksiin hyvissä puitteissa. Tämä on olemassa jo eläinlääketieteessä ja elintarviketurvallisuudessa on olemassa hyvä toiminta. EUn <clears throat> viitere, meillä on myös kansalliset viitelaboratoriot. Nämä ovat tärkeitä, kun ajatellaan asetuksen tai Jos ajattelemme julkisen toiminnan tehokkuutta, meidän täytyy hyvin valita kohde, laatia luettelot joita jatkuvasti, jota jatkuvasti päivitetään, että otetaan huomioon patogeenit, jotka eivät enää ole seurannan kohteina. Meidän täytyy myös keskinäistää kaikki keinomme ja toimintavälineemme, mitkä ovat analyysimenetelmät, miten tutkitaan näitä patogeeneja, jotta toiminta olisi tehokkaampaa. Meidän täytyy, toiminnan pitää olla myös yhtenäistä, yhteneväistä. Se on myös asetuksen tavoitteena hyvätasoinen toiminta. Pitää pystyä arvioimaan riskejä. Riskianalyysin pitää olla mm, hyvin sovellettua. Riskianalyysin pitää olla sovellettu toi, toimenpiteisiin mm, patogeenien kirjo on niin suuri, että me ei voi olla yhtä menetelmää koko kaikille. Sitten puhutaan myös reaktiivisuudesta ja uskottavuudesta. Tämä on viimeinen kohta. Miten halutaan myös kehittää valvontaa? valvonta on lähes olematonta, jos ajattelemme kasvien terveyttä, se todella tarvitsee, jos ajattelemme molekyylibiologiaa, meidän pitää myös tietää, miten nämä kantasolut liikkuvat, mutta mm, tässä on tämä myös, jos ajattelemme asetushanketta, ei ole kyse vain patogeeneista, vaan jos otamme huomioon kiireellisyysohjelmat, silloin pitää ajatella myös äh, metsiä, pitää ajatella koristekasveja tai vesiviljelyä myös. Meillä pitää olla hyvä vuoropuhelu ja hyvät suhteet toimijoiden välillä, jotta voimme tehdä hyvät diagnoosit valvontaan asti. Minulla on visio tästä eläinten ja kasvien terveydestä. Mielestäni tämä paketti Asetuspaketti kasvien terveydestä antaa suunnattoman mahdollisuuden saada kiinni viivejä, jotta voisimme myös kehittää kasvien terveyttä, joka olisi haasteemme, haasteemme mittaisia siinä tilanteessa, pakottavassa tilanteessa, jossa olemme tänä päivänä. Grazie a Pascal Parisotto. Adesso la parola a Klaus membro di Arkenoa. Kiitos tästä esityksestä. Seuraavaksi Klaus Rapp Arsnoa liikkeestä. Nyt muista, muistuttaisin teitä vielä siitä, että puheenvuoroaikaa ei saisi ylittää 10 minuuttia, jota ehdimme käydä myös keskustelua. Eli pyytäisin teitä pitäytymään kymmenessä minuutissa, kun pidätte esityksenne. Näin meille jää keskusteluaikaa. Klaus Raff, membro del board di Eli Klaus Raff, Noan arkkijärjestön jäsen. For the... Kiitos siitä, että voin esitellä teille näitä biodiversiteetin näkymiä? Onko kysymys vain pelkästä museokapistuksesta vai onko kysymys todella ihmiskunnan elintarviketurvallisuuden tulevaisuudesta? Tässähän on kysymys tietysti myöskin siitä, miltä ruoka maistuu, näyttää, kuinka rikasta se on. Tämä meidän järjestömme on tällainen aset, yhdistys, joka on ollut jo parikymmentä vuotta olemassa. Meillä on 11 000 jäsentä. Meillä on tällainen myöskin puutarha, jota, jos, jossa voi käydä vierailijoita. Meillä on samoin myöskin siemen, pankkisiemenverkosto ja järjestämme kaiken näköisiä tapahtumia. Mistä kysymys on, kun puhutaan monimuotoisuudesta? Kysymys on geneettisestä monimuotoisuudesta, kysymys on dynaamisesta kypsymisajasta, muodoista, mausta, keittämisominaisuuksista tai ruoanvalmistusominaisuuksista ja myöskin sopeutumisesta ilmastonmuutokseen ja tuhojiin. Miksi tarvitsemme sitä? No kysymys on ikään kuin kasvien henkivakuutuksesta puolesta, jotta ne voivat säilyä ilman keinotekoisia toimia. Ja kysymys on myöskin meidän omasta henkivakuutuksestamme. Ketkä ovat sitten monimuotoisuuden vartioita? Tietysti sellaiset tahot, jotka pitävät huolta siemenistä, maaseutuyhteisöt, erilaisten lajikkeiden ja siementen säilyttäjät. Mitä tällainen lajike sitten tarkoittaa? Näette tässä vasemmalla, että kun kysymys on vain yhdestä äh, tämmöisestä kaibi äh, ähm, paprikasta. Ja tämä on osoitus siitä, kuinka yksi lajike, joka on hyvin erilainen, on kuitenkin näin samantyyppinen, niin että äh, kysymys on siitä, kuinka nämä ovat erottuvia yhtenäisiä pysyviä nämä olemaisuudet, mutta vaikka tätä vaaditaan lainsäädännössä, niin kuitenkin nämä Lajikkeet ovat dynaamisia ja se on itse asiassa niiden, enna, niiden olemassaolon edellytys. Hyvin pieni osa kaikista maailman kasveista voivat täyttää tämän lajikkeen määritelmän. Tällainen pysyvä yhtenäisyys ja erottuvuus ei ole oikeastaan minkään lajikkeen ominaisuus. Mitä siis on odotettavissa? se, että tämä asia laajenee 250 säädellöstä lajista. Todennäköisesti mennään 300 000 tunnettuun. Ja tämä on myöskin hyvin syvällistä tämä sääntely, kun kysymys on nykyisestä äh, tiedosta, niin se on aika kapea, mutta varmasti tässä mennään vielä paljon pidemmälle. Nykyinen järjestelmä pohjaa siihen, että pyritään säätelemään vain ne osat, joissa tarkoitus on saada kaupallista hyötyä. Ja tässä kysymys on siis kaupallisesta viljelystä, mutta on myöskin uusia ehdotuksia ja äh, muita mahdollisia toimintatapoja, kuten vaikkapa epäviralliset äh, siemenjärjestelmät ja niihin liittyvät toimet, joiden tarkoituksena on jokin muu kuin kaupallinen hyvä hyväksikäyttö. Tässä nykyisessä järjestelmässä vain nämä kaupalliset yritykset ovat rekisteröityjä, mutta on olemassa valtava äh, äh, suunnitelma äh, rekisteröinnin laajentamisesta ja siinä olisivat mukana muutkin tuottajat, kauppiaat, jalostajat ja puutarhurit ja heidät pitäisi sitten myöskin määritellä kenties tämmöisiksi ammattimaisiksi toimijoiksi. Suurin ongelma on se, että on olemassa vain yksi ainoa hyväksytty standardi. Se tietysti keskittyy siihen, että satoisuus paranee. Ja tämä on siis hyvin teollinen tämä lähestymistapa tähän asiaan ja kestäviä standardeja ei niinkään oteta huomioon. Geneettinen rikkaus, ei tule otetuksi riittävällä tavalla huomioon. Ja jos katsotaan näitä katalogeja, niin tämä ei auta. Vuosittain lajikemäärä kenties kasvaa, mutta lajikkeiden sisäinen geneettinen monimuotoisuus on aika alhaisella tasolla, ja se kuitenkin on hyvin tärkeää tällä ja ajatellen. Eikä kysymys ole kuitenkaan mistään ostoslistastakaan. Ei tästä katalogista olevia tuotteita pysty myöskään monien lajikkeiden osalta ostamaan. Siis tällä hetkellä voidaan todeta, että vuodesta 1900 lähtien 75 prosenttia biodiversiteetistä on kadonnut samalla kun jo sadan vuoden ajan kasveja on jalostettu. Onko tämä yhteensattuma? Ei, vaan maataloudessa on tapahtunut rakenteellisia muutoksia. Ne ovat vaikuttaneet tähän, mutta samoin myöskin se, että siementen markkinointi lainsäädäntö on tiukentunut toisen maailmansodan jälkeen ja tämä on vaikuttanut siihen, että toimijat ovat markkinoilla dramaattisesti vähentyneet. Tasaiset toimintaedellisyydet ovat nyt tulevaisuuden suunnitelmissa, mutta näiden lajikkeiden rekisteröinti ja sertifiointi estää uusien toimijoiden tulon markkinoille. Tänään olemme kuulleetkin siitä, kuinka noin keskittynyttä tämä markkina on ollut ja kuinka keskittyneitä se nyt on. Jos ajatellaan vaikkapa sitten markkinoiden valvontaa ja verrataan tätä muihin toimijoihin, vaikkapa ravintoloihin, niin silloin jouduttaisiin vaikkapa rekisteröimään resepti- tai ruoavalitusmenetelmä sen pitäisi olla erotettavissa jostakin muista resepteistä, sen pitäisi olla yhtenäinen ja pysyvä, sitä ei siis voitaisi muuttaa millään lailla. Ja tietysti tarvitaan myöskin sertifiointi, on annettava tietoa viranomaisille siitä, että nyt on aikomus valmistaa ruokaa tämän rekisteröidyn reseptin pohjalta ja ainesosat on tarkastettava, niitä on valvottava ja vertailtava ja myöskin tämä valmistusprosessi on hyvin valvottua ja helposti voidaan siis tässä miettiä, että kuinka moni ravintola ja kokki vielä jatkaisi toimintaansa, jos tällainen sääntö tulisi käyttöön. Yhteisön laji kasvilajike oikeudet ovat jo olemassa, tällainen direktiivi on olemassa, että mitään uutta tällaista ei välttämättä tarvita, mutta tässä kuitenkin ehdotetaan uutta tekijän oikeus järjestelmää, jota voisin selvittää yksityiskohtaisemminkin. Kasvin lisäysaineisto, onko kysymys ruoasta? No ei, itse asiassa sillä ei ole mitään yhteyttä elintarvikkeisiin, koska sehän laitetaan maahan eikä suuhun kun vaikkapa kasvit siitä kasvavat, niin kysymys on todella valtavista määristä biologisia ja biokemi- hallinnollisia prosesseja ennen kuin näitä kasveja tai kasvinosia voidaan korjata satona tai käyttää rehuna tai ruokana. Miltä sitten tämän asetuksen pitäisi nähdä monimuotoisen näkökulmasta katsottuna? Tarvitaan todellista reilua kilpailua, joka pohjaa yksityisten laatujärjestelmien monimuotoisuuteen, siihen, että toimitaan kestävällä tavalla, että pienet toimijat saavat rohkaisua ja kannustuksia ja että myöskin byrokratiaa vähennetään päinvastoin, että sitä lisättäisiin. Ja on myöskin taattava myöskin avoimuus heille, jotka haluavat tietää, mitä he ostavat sitten eri tavat toimia maataloudessa. Tietysti kestävässä lähentymistavassa saadaan tai siis maatalouspolitiikka keskittyy entistä enemmän kestävään toimintatapaan, ja sen takia olisi tärkeää myöskin, että tässä lainsäädännössä keskityttävä juuri tähän. Monimuotoisuus on itse asiassa luonnon oma ominaisuus. Se ei ole mikään erityismarkkina, vaan se on tulevan elämän ennakkoedellytys. Senpä takia byrokratialla ei saa sitä liikaa suitsia, vaan on jätettävä se eloon ja kehittymään. Senpä takia tällainen standardivälinen kilpailu itse asiassa olisi siirtymä nykyisestä järjestelmästä tulevaan järjestelmään, jossa on pakollista sertifioida ja rekisteröidä ja tässä pitäisi tietysti toimia varmasti myöskin markkinavetoisesti. Parempia vaihtoehtoja käyttäjille olisivat muun muassa se, että voitaisiin todella valita että valinnanvara todella olisi, että myöskin harvinaisia ja taloudellisesti ei niinkään tuottavia jalostustuotteita olisi saatavilla ja tarvitaan tietysti myöskin avoimuutta näille ei-perinteisille jalostusmenetelmille sekä myöskin tekijänoikeuskysymyksiin. Haluaisimme, että myöskin kuluttajilla olisi valinnan varaa, kun kysymys on harvinaisista ja perinteisistä kasveista, koska ne turvataan sillä tavalla, että kaikki ruoka itse asiassa on peräisin näistä kasveista ja tietysti haluaisimme, että myöskin ruokaan ja kasveihin tulisi enemmän makua ja ne tuottaisivat enemmän iloa. Jos tätä lainsäädäntö olisi siirrytty 11 000 vuotta sitten, emme varmasti olisi siinä, missä nyt tällä hetkellä olemme. Kiitokset ja odotan kysymyksiänne. Grazie, grazie a Klaus Raff e adesso la parola. Kiitoksia. Seuraavaksi Roberto Papa hän toimii Fodjalaisessa maatalouden tutkimuskeskuksessa. Good evening everybody, good evening Mr. Chairman. And uh, I am the director of uh, Minä siis edustan tätä uh, viljan tutkimuslaitosta ja uh, työstämme siellä myöskin geenivaroja ja tutkimme myöskin säilytysmenetelmiä, kuten kaikki kasvinjalostajat tekevät. Haluaisin keskittyä tässä näihin tiettyihin lajikkeisiin, koska joskus tuntuu siltä, että tämä epäyh- nämä epäyhtenäiset lajikkeet ymmärretään väärillä. Kun kysymys on näistä epäyhtenäisistä lajikkeista, niin silloin kysymys on kahdesta asiasta. Ensinnäkin nämä maatiaislajit, nämä paikalliset lajit, joita viljelijät tuottavat ilman, että jalostamista tarvitaan. Sitten samantyyppinen asia pätee myöskin näihin kasvinjalostajiin tai ainakin viljelöihin siinä määrin, että voidaan tehdä risteytyksiä eri lajikkeista ja tuottaa ikään kuin tällaisia äh, keinotekoisia maatiaslajikkeita sillä tavalla, että, että laitetaan nämä hybridit kaikki yhteen, jotka on saatu eri lajikkeita risteyttämällä. Ja tällä tavalla voidaan sitten säilyttää monimuotoisuutta tai myöskin samalla kehittää uusia lajikkeita näillä äh, jalostamismenetelmillä, mutta lähestymistapa niin tässä maantiesten säilyttämisessä kuin myöskin tässä evolutiivisessa äh, jalostamisessa on se, että pyritään dynaamisesti säilyttämään ähm, näitä äh, evoluution luomia mahdollisuuksia ja keskitytään siihen, kuinka nämä materiaalit sopeutuvat ihmisten tarpeisiin tai ympäristöön. Ja tässä on esimerkki tällaisesta komposiittiristetyksestä äh, Durum Vehnästä. Siinä on otettu erilaisia hybridejä, jotka on saatu erilaisista risteymyksistä. Ja äh, tätä kautta olemme luoneet tällaisen ohjelman luomuviljelijöille, jotta he voivat kehittää uusia lajekkeita luomuviljelyyn äh, ja samanaikaisesti käyttää kuitenkin myöskin näitä perinteisiä lajikkeita kehittämällä tällaisia erilaisia muotoja tämän materiaalin hallinto voi, hallinnointi voi olla aika mutkikasta. Tämä esimerkki tulee itse asiassa Montpellierstä kollegalta sieltä. Ja sitten toinen seikka on se, että mistä oikein puhutaan, kun puhutaan sopeutumisesta? No tätä työtä olemme tehneet Etiopiassa ohraviljelmillä ja kuten huomaatte, niin lähdemme 1700 tai siis kysymys on 1798 metristä merenpinnan yläpuolella ja tämä korkeus tietysti vaikuttaa. Ja katsotaan tätä geneettistä koostumusta, siis näette näitä genotyyppejä, eivät ne ole genotyyppejä, vaan tällaisia geneettisiä klustereita tai ryhmittymiä, ne näkyvät tässä eri väreillä, niin geneettinen koostumis näissä materiaalissa koko tämän siirtymän aikana, kun siirrytään eri korkeuteen muuttuu, joten siis kasvit sopeutuvat ja tämä on mielenkiintoista tässä evolutionaarisessa kehityksessä, koska siinä voidaan havaita samantyyppistä kehittymää. Myöskin Italiassa olemme tutkineet maatiaissa tomaattilajeja ja muita lajeja Romaniassa muun muassa maissia. Ja olemme tulleet siihen tulokseen, että tämä on oikein mielenkiintoinen arvokas geneettisen variaation lähde. Nämä äh, maatiaislajit ovat viljelijöiden tunnistamia, niille annetaan nimiä esimerkiksi, onpa kysymys sitten vaikkapa jyvän muodosta tai vihneen muodosta tai muista äh, piirteistä, mutta joka tapauksessa äh, monimuotoisuus on olemassa monilla tasoilla ja se on todella valtavaa. Ja tietyn populaation sisällä tietyissä pelloissa kaikilla alueilla on todella suurta geneettistä monimuotoisuutta. Nämä rakenteet näkyvät eri tekijöiden keskuudessa. Tässä Sardiniassa tehdystä tutkimuksesta esimerkkiä. Kysymys on ohrasta. Jälleen Etiopiassa tapahtui samalla tavalla. Ja tämä osoittaa siis, että on todisteita sopeutumisesta, mutta geneettisen muuntelun aste populaation, populaation sisällä on vain 14 prosenttia ja 26 prosenttia siis monimuotoisuudesta löytyy eh, Sardiniassa vain yhdeltä yksittäiseltä pellolta. Ja jos halutaan sitten tätä monimuotoisuutta mitata, niin voimme vertailla eri lajikkeita. Ja maatiaislajikkeissa tämä on vertailtavissa kaikkiin kaksi riviseen ja kuusi riviseen ohraan. Ja yhdellä pellolla on siis yhtä paljon monimuotoisuutta kuin tällaisessa rivisissä ohra lajikkeissa ja tämä on keskeinen käsite. Jos lähdemme sitten kehittämään järjestelmää tietyistä maatiaislajeista ja vartailemme niitä johonkin muihin asioihin, niin tästä on hyvin mutkikas juttu. En tiedä, onko se edes mahdollista, mutta joka tapauksessa hyvin kallista ja myöskin hyvin mutkikasta. Mutta toinen olennainen kysymys liittyy myöskin maatiaislajeihin niitä ei myydä siemenyrityksissä, vaan viljelijät myyvät niitä vuodesta toiseen omilta tiloiltaan. Ja tämä antaa potentiaalia sopeutumiseen, koska jos ajatellaan vaikkapa sitä, että kasvatetaan jotakin vain yhdessä paikassa, niin sillä ei ole mahdollisuutta sopeutua moniin muihin paikkoihin niin, että todella tarvitaan sitä, että viljelijät itse tai kuka tahansa, joku toinen järjestelmä pystyy kasvattamaan näitä materiaaleja tilalla. Mutta mitä sitten tapahtuu, jos sitten jossain vaiheessa lähdemmekin myymään näitä maatiaisia, tätä epäyhtenäistä luokkaa? Otetaan yksi tyyppi tästä ja sanotaan, että no okei, aloitetaan kasvattamaan maatiaisia, lähdetään sitten myymään niitä Sardinian kaikille. Monimuotoisuutta katoaa paljon. Niin, että on ajateltava myöskin hyvin tarkkaavaisesti, kun mietitään tämän tyyppistä järjestelmää, että mitä oikein teemme, jos lähdemme muuttamaan lainsäädäntöä tämä markkina-aspekti on varmasti tärkeä, kun pyritään auttamaan vaihtoa viljelijöiden välillä enemmän tai vähemmän palkallisella tasolla, mutta uskon, että tämä voi olla kuitenkin aika vakavakin juttu ja johtaa vakaviin komplikaatioihin, jos tästä tehdään, ähm, liiketoimintaa. Näin. Tässä on otettava huomioon kolme seikkaa. Ensinnäkin dynaaminen säilyttäminen on hyvin tärkeää ja se on myöskin kasvinjalostuksen lähde, jota voidaan käyttää maataloudessa, vaikkakin kuitenkin oltava hyvin varovaisia viljojen osalta. Jos kasvatetaan tällaista epäyhtenäistä populaatiota, niin jossain vaiheessa se varmasti alkaa kasvaa korkeammaksi. Ja hyvin lyhyen ajan kuluessa tämä koko materiaali ikään kuin häviää ja tässä tulee suuria ongelmia tämän materiaalin käsittämiseksi, jos vaikka olette viljelijä, joka haluaa näitä jyviä myydä siis voidaan kehittää tämän materiaalin kautta uusia lajikkeita ja säilyttää geneettistä monimuotoisuutta. Tämä materiaali voidaan nähdä suurena strategiana kasvattaa materiaalia tiloilla ja tuottaa hyödykkeitä. Niin että kun puhutaan maantieisten siemenmarkkinoista, niin on ajateltava erilaisia järjestelmiä. Tämän mahdollisuuden sitominen näihin vaihdettuihin materiaaleihin voi olla mahdollisuus tässä lainsäädännössä, jota nyt ehdotan, jos nyt oikein olen tämän ehdotuksen lukenut. On siis mahdollista muuttaa, vaihtaa vapaasti materiaaleja, mutta on myöskin mahdollista auttaa viljelijöitä tässä vaihdossa, vaikkapa säilytysnäkökulmasta katsottuna. Ja tässä on taattava myöskin se, että maatiaisia ei pystytä täysin yksiselkoisesti tunnistamaan kerran kun on markkinoille päässyt, niin se ja saattaa sitten johtaa siihen, että tämä järjestelmä ei pääsekään kehittymään. Olen antanut teille listan viiteteoksista, mutta haluaisin vielä ottaa esille yhden seikan, joka liittää tähän tyydyttävään viljelyarvoon ja tähän kestävään arvoon, tähän viljelyarvoon. Jos ajatellaan nyt vaikkapa, että meillä on tämä ehdotus esittelijältä, tämä ensimmäinen osa, haluaisin esittää teille kuitenkin kysymyksen. Ehkä en ole huomannut tätä asiaa kuinka haluamme säilyttää lajikkeiden viljelyarvon, emmekä vain pelkästään luota siihen, että on mahdollista toteuttaa näitä työkaluja, jotakin, tuoda jotakin sellaista, joka on erottuva yhtenäistä ja ö, pysyvää. Viljelijät nykyään ovat aina toisesta maailmansodasta lähtien kasvattaneet kasveja ja ovat voineet valita lajikkeet katalogeista. Tietysti tarvitaan tietoa, tietoa viljelyarvosta, materiaalien laatuarvosta, mutta ehkä tätä ei tarvita kuitenkaan näitä lajikkeiden parantamiseen. Kiitokset. Tähän meni vain pari minuuttia, pari sekuntia tähän minun esitykseeni. 20 seconds. Grazie, grazie a Roberto Papa. Adesso la parola a Tor Koefed, chairman of W. Kiitoksia. Seuraavaksi Tor Kufud, Kopakosega, Siemen työryhmän puheenjohtaja. Olkapa hyvä. Prego Tor Köfed. Thank you very much. Olkaa hyvä. Kiitos mahdollisuudesta saada kertoa hieman sitä, siitä, miten äh, viljelijät suhtautuvat asiaan ja mitä tulevaisuuden osalta tarvitaan. Ensiksikin kiittäisi komissiota tästä ehdotuksesta ja siitä, että lainsäädäntöä lähdetään uudistamaan. Katsotaan kohti tulevaisuutta. Meillähän on ehkä maailman paras lainsäädäntö tältä osin, niin se on toiminut varsin hyvin. Lämmin kiitos myös esittelijä Silvestrisille hänen mietinnöstään. Se on askel oikeaan suuntaan. Ja yritän nyt kuvailla hieman sitä, mitä viljelijät ajattelevat. Viljelijöiden kohtaama haaste on se, että vuonna 2050 meidän on yritettävä ravita 9 miljardia ihmistä. Tarvitaan myös hyvälaatuista ruokaa, rehua ja siemeniä kilpailukykyiseen hintaan. 90 prosenttia viljelijöistä joutuu todella kilpailemaan maailman markkinahintojen osalta. Ja poliittisesti Meidän pitää todella lisätä tuotantoa, mutta samalla vähentää ympäristövaikutuksia, ja tämä on valtava haaste. Ja mainitsisin sen, että jos todella halutaan vähentää ympäristövaikutuksia, olisi ehkä parempi puuttua siihen uh, perinteisillä tiloilla, ei niinkään luomutiloilla, jotka ovat ainoastaan 2 prosenttia kokonaisuudesta. Jos katsotaan sitten tilannetta EU-ssa, niin voidaan sanoa, että kaikki viljelijät tarvitsisivat entistä paremmat tulot. Jos katsotaan satoja, satojen tuottoja Euroopassa ja maailmassa, niin havaitaan, että viimeisen kymmenen vuoden aikana tuotanto on vähentynyt. Emme ole enää kilpailukykyisiä muun maailman kanssa. Ja näin olemme häviämässä taloudellisessa kilpailussa muulle maailmalle. On lähdettävä liikkeelle siemenestä. Jos katsomme tässä nyt joitakin maita, Tanska, Saksa, Hollanti, Ruotsia ja Englantia, nämä olivat ainoat maasta, joista sain nämä luvut niin sadot ovat kasvaneet 60-luvulta lähtien, mutta viimeisen vuosikymmenen aikana ei enää juurikaan. Ja syitä on lukuisia. Tässä mustaviiva on Tanska. Tanska on yhtä aikaa lisää, siis vähentänyt 30 prosentilla typen käyttöä, samoin 30 prosentilla ammoniakin käyttöä ja 50 prosentilla kasvihuonekaasupäästöjä ja samalla kasvinsuojeluaineita on vähennetty ja niiden käyttöä on vähennetty 50 prosentilla. Tähän on useita syitä. Tanska on se maa, Euroopassa, joka käyttää noin 90 prosenttia uusista lajikkeista vuosittain. Meillä on tässä täydellinen lajike luettelo. Viljelijät voivat saada tietoa haluamastaan lajista ja siemenistä. Jokaisella Tanskan alueella voi käydä tarkistamassa, minkälaista lajiketta voi käyttää oman tuotantonsa, olipa sitten sikatuottaja, luomutuottaja, perinteinen tuottaja tai mitä ikinä. Eli jokainen voi valita itselleen täydellisen lajikkeen ja voi myös valita lajikkeen, jonka osalta voi katsoa, kuinka paljon voidaan vähentää fungisidien käyttöä, koska nämä listalla olevat lajikkeet on testattu johtuu esimerkiksi niiden siniresistenssin ja monien muiden ominaisuuksien osalta. Näissä VCU testeissä pitäisi todella panostaa siihen, että viljelijä tietää, mitä hän ostaa. Tämä liittyy myös viljelijän saamin tuloihin. VCU-testit ovat tärkeitä. Siis nämä kestävän viljelyarvon testaukset, ne ovat tärkeitä viljelijälle, koska jos tuote on VCU-testattu, viljelijä tätä tarkkaan, mitä hän ostaa. Jalostajien ja viljelijöiden välillä ei aina ole ollut selvää, minkä tyyppisistä siemenistä oli kysymys ja niin edelleen. Mutta kun lainsäädäntöä saatiin, siementen laatu on kasvanut vuosi vuodelta. Ja ehkä nyt on aika uudelle lainsäädännölle. Halutaan entistä parempi laatuisempia siemeniä ja tulevaisuuden lajikkeita, koska viime vuosina Eurooppa on menettänyt kilpailuasemansa maailmassa. Ja sitten, koska Euroopassa on erilaisia viljelijöitä, luomu- ja perinteisiä viljelijöitä, suuria ja pieniä, niin VCU-testien osalta luomutuotteiden testaus on hankalaa, koska luomu lajikkeet joutuvat kilpailemaan joidenkin sellaisten lajikkeiden kanssa, jotka eivät perinteisessä maataloudessa joudu testien alaisiksi. Eli tarvitsemme lajikkeen luomutestausta. Kun viljelijä ostaa tiettyä lajiketta luomutarkoituksen, hän pitää olla varma siitä, mitä hän ostaa. Eli tätä pyydämme. Tiedämme myös, että Euroopassa on jo joitakin toimivia järjestelmiä tästä. Esimerkkinä oli juuri Tanska, samoin on Saksassa ja Englannissa ja myös muualla. Ja olisi tärkeää saada nämä hyvät kokemukset EUn lainsäädäntöön niin että kaikki viljelijät, erityisesti uusissa EU-maissa, saisivat tietoa siitä, mitkä lajikkeet olisivat hyviä viljellä. Copa pelätään hieman sitä, että markkinoita avataan eri lajikkeille, joita ei ole testattu, me tiedämme, mistä ne tulevat. Joillakin joissakin maissa on pimeät siemenmarkkinat ja tästä koituu haittaa viljelijöille. Yleensä kyseessä on pieni köyhä viljelijä. Heitä on pari-kolme miljoonaa Euroopassa ja heistäkin on huolehdittava. Mitä sitten tulee epäyhtenäiseen aineistoon? Kyseessä ei ole lajike tai lajike sekoitus. Tiedämme, että syntyy tilanteita, joissa yritykset työstävät kasvina lisäysaineista ja sanovat sitä epäyhtenäiseksi aineistoksi ja pystyvät näin huijamaan. Mutta tästä ei ole hyötyä viljelijöille, jotka näin tekevät, vaan pitää löytää ratkaisu sellaisille henkilöille, jotka haluavat työstää epäyhtenäistä aineistoa, että heillekin löytyy markkina ja että tästä on hyötyä. Sitten nämä pienet erikoismarkkinat. Kyseessä ei ole mikään vanha lajike, Kyseessä ovat markkinat, jotka, joihin liittyvät pienet järjestöt, epäammattimaiset järjestöt, vapaaehtoistahot. Kyseessä ei ole ammattilaismarkkina ja meidän täytyy varmistua siitä, että näin ei myöskään tule olemaan. Mikä tahansa voi olla tällainen äh, erikoismarkkina hyvä laatuinen uusi lajike voi olla erikoismarkkinoiden lajike, mutta ei enää silloin, jos se leviää liikaa. Sitten kustannukset. Tämä on arka aihe. On sanottu, että 150 euroa vuodessa ei ole mitään, mutta on kuitenkin pari-kolme miljoonaa pienviljelijää, joille 150 euroa vuodessa on iso raha. Jos maksuista puhutaan, maksujen pitää olla todella matalat niin, että pienet viljelijät voivat selvitä ja että heillä on varaa ostaa korkealaatuisia siemeniä. Kiitoksia siitä, että kuuntelitte. Grazie a Tor Köfed e adesso la... Kiitoksia. Seuraavaksi kymmenen minuutin puheenvuoro von Essenille European Seed Associationista. Aika on puoli seitsemän asti, sen jälkeen tulkit joutuvat poistumaan paikalta. Von Essen, olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. Ladies. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, on ilo olla täällä kanssanne ja pidän kelloa silmällä, yritän puhua nopeasti. Siksi haluan näyttää teille vain viisi kuvaa. Toivon mukaan keskustelu lähtee tästä liikkeelle, mutta haluan myöskin puhua lyhyesti. Kasvupotentiaali on esityksen ehdotus. Sen näemme myöskin tässä komission ehdotuksessa. Kysymys on potentiaalista parantaa jo hyvää eurooppalaista siemenjalostus- ja kasvijalostussektoria. Ja tämä siinä mielessä, että tuotamme parhaita tuotteita tuottajille, viljelijöille Euroopan unionissa. En mene kovinkaan paljon yksityiskohtiin, koska olette jo saaneet muistion sihteeristöltä siitä, mikä on Euroopan siemensektorin rakenne. Ja jotkut näistä faktoista näkyvät tässä kyllä todella siinä poistetaan pari myyttiä. Ei ole olemassa tällaista vain pari valitsevaa yritystä, vaan tämä on paljon mutkikkaampi ja monimutkaisempi tämä kuva. Kysymys on maasta, kysymys on lajikkeista ja kasveista. Paljon on siis muuntelua ja vaihtuvuutta, aivan niin kuin millä tahansa muullakin taloudellisella sektorilla, minkä takia sitten kasvot ja siemenet olisivat eri juttu. Tämä on todella korkeateknologia teknologian ala. Me olemme tekemissä todella merkittävien tieteellisten sekojen kanssa. Tämä maksaa rahaa niin, että on olemassa tiettyä painetta keskittymiseen, se on normaalia, mutta kun luette tuon muistion, niin varmasti huomaatte, että tämä on paljon pienempi ongelma Euroopassa kuin muissa maailmankolkissa. Ja yksi syy tähän on juuri se, että tämä lainsäädäntö, josta nyt keskustelette, on hyvin vaikuttava ja tehokasta. Se luo tasaveroiset toimintaedellytykset, se luo myöskin objektiivisen mahdollisuuden viljelijöille verrata tuotteiden laatua ja tämä myöskin antaa mahdollisuuden pienille yrityksille hyötyä siitä, että heidänkin tuotteensa ovat ehkä parempia kuin suurten kilpailijoiden tuotteet. Nämä ovat nykyisen eurooppalaisen ähm, kasvien lisäysaineistolainsäädännön pilarit, tuotteen identiteetti, henkilöllisyys, mitä tuotteessa on, siemenen laatu, se, kuinka lajike suoriutuu pellolla, mihin se pystyy, mitä se voi saavuttamaan, jos sitä viljellään oikein. Ja tietysti myöskin terveysvaatimukset, se tai että viljelijät todella istuttavat maahan terveitä lajikkeita. Ja nämä pilarit ovat olleet erittäin menestyksekkäitä. Ne ovat olleet Euroopan siemenalan veturi siinä, että alasta on tullut maailman johtava ja luvut tiedätte. Mutta nämä käsitteet ovat myöskin kaikkien kasvinlisäysaineiston tuomioiden mielestä yhtä äh, hyviä. Ja erityisesti kun kysymys on näistä erikoismarkkinoista tai vaikkapa näiden vanhempien lajikkeiden käytöstä. Joka tapauksessa varmasti äh, kasvilisäysaineiston käyttäjänä äh, on tärkeää tietää, mitä materiaaleja käyttää, että materiaalin laatu on se, mitä odotetaan ja että se pellolla käyttäytyy odotetusti ja eikä myöskään jouduta tuhojen kynsiin. Nämä menestyksekkäät pilarit ovat tästä syystä tässä myös komission nykyisessä ehdotuksessa ja me alan edustajina voimme vain korostaa, että pyydämme teitä, että todella pidätte kiinni näistä pilareista, koska ne ovat taanneet sen, että tämä ala on menestyksekäs Euroopassa. Mutta joitakin huolenaiheita meilläkin on, jotka liittyvät tähän esitykseen useita vapautuksia, poikkeuksia on, tässä on monia poikkeuksia myöskin, tässä on useita hyvin spesifejä markkinaolosuhde toimenpiteitä ja myöskin luottamuksesta ja avoimuudesta kysymys. Tässä aamulla keskustelitte siitä, kuka on tällainen ammattimainen toimija. No, me olemme pitkälti samaa mieltä siitä, että kysymys on markkinoinnista. Kasvin lisäysaineiston markkinoinnista, siis tällaiset harrastajapuutarhat eivät ole kysymyksiä, vaan kysymys on markkinoinnista, kaupallisesta toiminnasta, ammattimaisesta toimijoista, yrityksistä, jotka hankkivat rahaa tällä bisneksellä. Tämä on siis lainsäädännön ydin ja olemme tästä pitkälti tai siis täysin samaa mieltä mutta ehkä tämä määritelmä ei ole vielä riittävän selvä komission ehdotuksessa. Ehkä sitä pitäisi vielä parantaa, kuten useita kysymyksiä tässä onkin jo noussut esille. Toinen seikka liittyy sitten näihin erikoismarkkinoiden poikkeuksiin, näihin epäyhtenäisiin luokkiin, siihen, kuinka säilytetään eri lajekkeita. Meistä tuntuu, että tässä on nyt pyritty antamaan mahdollisuuksia hyvin erikoisille spesifeille markkinoille, mutta tämä pyrkimys itse asiassa tekee tästä asiasta entistä mutkikkaamman ja ehkä vielä vaikeamman ymmärtää. Ja mielestämme on vara parantaa vielä tässä. Tämä väline, jota komissio käyttää, nämä virallisesti hyväksytyt kuvaukset, on väline, jota voitaisiin käyttää kenties enemmänkin vain pelkästään yhdessä markkinaelementissä niin että on todella tarve toisaalta taata tiedot kuluttajalle materiaalista mutta samanaikaisesti pitäisi vähentää näitä hallinnollisia ja rahoituksen taakkoja toimijoille, koska emme tietenkään halua tällaiseen perinteiseen lajikkeiden rekisteröintiin mennä. Monet ovat maininneet tämän kahden miljoonan liikevaihdon ja kymmenen työntekijän kynnyksen, jääkö sitten yritys tämän soveltamisalan sisällä ulkopuolella. Me olemme aika pitkälti samaa mieltä juuri tästä kynnyksestä. Jos minä johtaisin yritystä, jonka liikevaihto on kaksi miljoonaa ja joissa olisi pari työntekijää, niin en usko, että olisin täysin harrastelija – tai harrastaja. Tämän luokan liikevaihto osoittaa, että olen ammattimainen toimija ja todella hankin rahaa tällä toiminnalla markkinoilla ja se on ihan reilu juttu. Mutta on myöskin ihan reilua, että näiden toimijoiden täytyy täyttää ainakin tietyt minimivaatimukset. Emme siis ole samaa mieltä siitä, että olisi tämä ulos jättäminen, vaan haluamme tämän tietyt selkeät säännöt olemassa. Sitten vielä lopuksi haluaisin puhua jäljitettävyydestä ja luottamuksesta ja avoimuudesta tässä järjestelmässä. Meistä kaikkien aktiivisesti markkinoilevien toimijoiden velvollisuus asiakkailleen on, että ne toimivat ainakin tietyssä määrin avoimesti. Ja tämä tarkoittaa todella tällaista yksinkertaista toimijuuden rekisteröintiä, ammattimaisen toiminnan toteuttamista ammattimaisesti myyntiä. Me usko, että tämä on liikaa pyydetty, enkä usko, että tämä toisi liikaa hallinnosta taakkaa. Tämähän toteutetaan nettilomakkeella. Mutta tämä pätee myöskin siihen, että tarvitaan kunnollista tuotteiden merkintää, jotta kuluttajat tietävät, mitä he ostavat ja tässä tarvitaan myöskin minimimäärä tietoa, joka on saatava välitetyksi riippumatta siitä, onko kysymys sitten ammattimarkkinoista vai onko kysymys näistä erikoismarkkinoista. Mutta määritelmät tietysti voivat muuttua. Loppujen lopuksi kysymys on myös luottamuksesta. Ihmiset eivät voi ajatella ostamansa siemeniä, eivätkä he tiedä, mitä niistä kasvaa, vaan tarvitaan sellainen järjestelmä ja menettelytapa, jotka takaavat sen, että viljelijä tietää, että jos tätä materiaalia on tällä järjestelmällä tuotettu, voin luottaa tähän järjestelmään ja voin myöskin odottaa aivan luotettavalla tavalla, että tiedä mitä tästä kasvaa. Tarvitsemme siis tällaisen järjestelmän ja tarvitsemme tietysti joustavuutta, mutta joustavuuden ei pitäisi vaarantaa kuitenkaan luottamusta. Siitä syystä olen vielä laittanut tähän viimeisen lauseen. EUn tulevan siemenlainsäädännön täytyy olla uskottava lainsäädäntö, joka edistää innovaatiota, takaa laadun tuottajille ja viljelijöille, mutta joka myöskin takaa kaikille toimijoille, erityisesti ammattimaisille toimijoille, tasaveroiset toimintamahdollisuudet yhteisillä kasvinlisäysaineiston EU-markkinoilla. Jos tähän päästään, niin uskon, että varmasti tämän aamuisen kysymykseen saadaan vastaus ja tähän iltapäiväiseen kysymykseen myös. Tämä lainsäädännön uudistaminen on päässyt maaliinsa. Tehokkuus, yksinkertaistaminen ovat tapahtuneet. Se on vähentänyt jalostajien kustannuksia, samoin myöskin kuluttajien kustannuksia. Ja kaiken kaikkiaan järjestelmä on parempi kuin mitä se on ollut menneisyydessä. Sen, tosin, että tietysti tekstiä tässä äh, lainsäädännössä on vähemmän, mutta uskon, että jos tähän pääsemme, niin uskon, voimme onnitella itseämme ja voitte onnitella myöskin teitä maatalousvaliokuntana. Kiitos. Grazie, Gary von Essen anche Kiitoksia Garlich von Essen tästä myönteisestä loppukaneetista. Nyt meillä on kolme puheenvuoropyyntöä. Dorfman, Hoisling ja Agnew he kolme saavat nyt välittömästi puheenvuoron. Voivat esittää kysymyksiä ja sitten kuuntelemme asiantuntijoiden vastaukset. Ja kaikki kuusi asiantuntijaa saavat vielä kolme neljä minuuttia loppupuheenvuorojen varten. Dortman ensin. Kiitos. Haluaisin viitata neljään viimeiseen puheenvuoroon kasvin lisäysaineistosta. Tämä kaikki oli todella mielenkiintoista kuulla. Puhutaan oikeastaan kahdesta eri asiasta, jota ei saa sotkea keskenään. Ensinnäkin tällainen klassinen maatalous – olipa kyseessä perinteinen tai luomuviljely. Miljoonat viljelijät Euroopassa tuottavat markkinoille elintarvikkeita. Jos kylvää perunaa tai mitä tahansa on oltava varmuus siitä, että kyllä siitä, mitä on ajatellut ostavansa. Ja sitten on toisenlaiset markkinat. Niitä voidaan kutsua pieniksi erikoismarkkinoiksi. Näillä markkinoilla ihmiset käsittelevät vanhoja tai ei niinkään vanhoja lajikkeita ja luovat sellaisia lajikkeita, joilla on oikeutus olla olemassa, jotka ovat pienillä markkinoilla mielenkiintoisia. On turha käydä mitään ideologista sotaa siitä, kumpi on parempi, kuin kumpi huonompi, vaan pitää löytää sopiva ratkaisu kummallekin mallille. Ja neljä asiantuntijaa toivat näitä kysymyksiä kyllin eri tavoin esille. Esittäisin pari kysymystä. Ensinnäkin liittyen siihen, mitä herra Raff sanoi. Sanoitte, että uskoaksenne tämän asetuksen soveltamisalaan tulee mukaan toimijoita, joiden sinne ei tulisi kuulua. Viittasit artikloihin 2 ja 3 Sanoitte, että kaksi artiklassa puhutaan pelkästään yrityksistä ja kolmannessa artiklassa puhutaan sitten ammattimaisista yrityksistä. Onko teillä parannusehdotusta tähän määritelmään, koska se ei tällä hetkellä ole mitenkään ihanteellinen. Mutta onko teillä mitään konkreettista ehdotusta tähän? Sitten herra von Essen, tekin puhuitte pienistä erityismarkkinoista. Miten määrittelisitte tämän? Sanoit, että vastustatte tätä rajoamista alle 10 työntekijän ja alle 2 miljoonan euron liikevaihdon yrityksiin. Mielestäni tämä rajanveto ei ole järkevä. Olisiko teillä jokin parempi määritelmä tähän? Ja sitten vielä liittyen siihen, mitä professori Papa sanoi. sanoitte, että dus ei ole riittävä, jos meillä on olemassa ainoastaan dus ja viljelijä katsoo siitä määritelmää, omille lajikkeilleen. No kuka määrittelee tämän kaiken? Onko tämä julkista työtä vai jotakin muuta? Grazie Herbert, kollega Osling. Kiitos Herbert ja seuraavaksi Hoisling. Ensin kysymys Kufuudille. Kopakuusekan edustaja sanoi, että on olemassa harmaat markkinat. Onko teillä lukuja tästä? Tuntuuko teistä, että tämä on laajallekin levinnyt ilmiö Euroopassa? Nyt on puhuttu paljon siitä, mitä on kiireesti säänneltävä ja vaikka Euroopassa ei olekaan vielä yhtenäistä sääntelyä, niin Euroopan siemen alalla menee maailmanlaajuisesti varsin hyvin, joten mitä hyötyä sääntelystä nyt sitten olisi, kun sanotte, että kaikkea pitäisi säännellä entistä tiukemmin tai keskitetymmin. Ja jos ymmärsin oikein, niin von Essen ei oikeastaan toivonut tällaista sääntelyä. Oikeastaan sanoi, että kaikkea pitää säännellä Eli tässä ollaan siirtymässä 250 lajikkeesta kaikkiin mahdollisiin lajikkeisiin. Kuka hyötyy siitä, että keskitetysti säänneltäisiin kaikkia mahdollisia kasveja, yrteistä ja ties mihin? Kuka hyötyy tällaisesta valtavasta byrokratiakoneistosta. Harmonisointia ei saa sekoittaa keskittämiseen. Ja sitten yksi edustaja sanoi, että keskittyminen ei ole mikään ongelma Euroopan markkinoilla. Sanotaan, että tilanne ei ole ainakaan niin paha kuin Yhdysvalloissa. Ehkä voitte esittää jotakin lukuja Viidellä yrityksellä on maissin osalta halussaan 50,4 prosenttia liikeistä ja niiden markkinaosuus maissin kohdalla on 74 prosenttia, eli kyllä tässä on kyseessä aikamoinen keskittyminen. Ja muillakin aloilla esimerkiksi viisi yritystä hallitsee tomatti lajikkeista 45 prosenttia ja Monsantolla yksin noin 20 prosenttia näistä. Eli tietyillä aloilla on selkeää keskittymää ja valikoimaa ei ole juuri yhtään. Esimerkiksi spinaatin kohdalla. Keskittymistä siis on. Eikä voi sanoa, etteikö tämä olisi mitenkään merkittävä asia Euroopassa. Joku puhuu tässä nyt ristiin. En tiedä, ovatko nämä luvut, joita täällä on kuultu komission lukuja vai kenen, mutta näyttää siltä, että keskittyminen kärjistyy entisestään. Ja meidän täytyy toimia niin, että pystymme reagoimaan esimerkiksi ilmastonmuutokseen, mutta pelkään, että näin emme tee. Emme luo tällaisia sopeutumiskykyisiä lajikkeita markkinoille, koska niitä ei enää ole kohta olemassa. Kiitos. Nyt pyydän kaikkia puhumaan mahdollisimman lyhyesti, muuten kaikki asiantuntijat eivät pääse ääneen. Agni. Chairman, give me a time. Puheenjohtaja, kuinka kauan saan puhua? Quattro minuti sarebbe l'ideale. Neljä minuuttia olisi ihanteellinen puheaika. No eiköhän onnistu. Kolme kysymystä, kaksi erityistä kysymystä. Yksi itävaltalaisille puhujalle. Hän mielestäni sanoi, että 74 prosenttia äh, monimuotoisuus on vähentynyt ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Tämä tarkoittaa siis sitä, että jos olisi tuhat erilaista äh, kasvilajia äh, Itävallassa tuolloin, niin niitä olisi vain nyt murtoosa tästä. Ja minun mielestäni kaikilla kunnioituksella, no kyllä, varmastikin ehkäpä lajikkeita on kenties vähemmän määrällisesti, mutta olisin nyt kyllä aika hämmästynyt, jos ne olisivat kokonaan kadonneet. Sitten toinen kysymys tanskalaiselle herralle. Hyvin vaikuttavia tietoja siitä, että että äh, lajikkeiden sato on parantunut, vaikka panoksia, tuotantopanokset ovat vähempiä, on, pienempiä. Onko tämä johtunut hybridien käytöstä? Äh, ja tämä oikeastaan johtaa toiseen kysymykseen. Jos tämä on todella siemenalalle menestys, niin onko ajateltu, että uusi lainsäädäntö ollenkaan edes tarpeen, kun ajatellaan, että tämä on ollut näin menestyksekästä? Ehkä voitaisiin sanoa, että äh, tämä pyörii jo ihan itsestään. Sitten lopuksi Tällä äh, parlamentilla oli äh, äkkinäinen äh, reaktio pari kuukautta sitten silloin kiellet. Tietyt aineet ja nyt sitten näitä peittausaineita ja nyt, jos sitten nämä peittausaineet vedetään pois kaiken kaikkiaan, niin sitten kenties siitä saattaa olla jotainkin hyötyä ja sitten toisaalta saa sitten johtaa, johtaa lajikkeiden heikkouteen. Ehkä voisitte nyt hiukan kommentoida näitä neonikotinoidikysymyksiä ja tätä peittauskysymystä myös. Okei, okay. in conclusione collega Rodust. Kiitos nyt lopuksi Rodus ja sitten kuulemme asiantuntijoita. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja siitä, että sain vielä lyhyesti puheenvuoron. Lyhyt kysymys. Kun puhutaan pienistä erikoismarkkinoista, ei ole syytä puhua työntekijöiden määrästä tai liikevaihdosta, vaan siemenistä Eli eikö olisi järkevämpää saada tällainen erilainen määritelmä tähän. Sitten keskittymään. On selvää, että tämä kaikki on hyvin kallista. Tutkimus, tiede maksaa. Ja loppujen lopuksi pitäisi sanoa ja katsoa, että myös vanhoja lajikkeita tuottavat saisivat oikeutuksen toiminnalleen – meidän pitää onnistua eri alueilla. Ja sitten Pariso sanoi, että kasvien terveyttä ei valvota oikealla tavalla. Tämä hieman ärsytti minua. Kysyn teiltä kaikilta, onko tilanne todella tällainen, mitä tämä tarkoittaa, mitä meidän on tehtävä, koska kyllähän kasvien terveyttä on valvottava yhtä lailla kuin muita elintarvikkeisiin liittyviä kysymyksiä. Kiitos. Vielä yksi lyhyt kommentti Kardenbachilta. Samankaltainen kysymys kuin edellisellä puhujalla tästä määritelmästä. Ja sitten toiseksi parlamentin julkinen kuulemistilaisuus on merkki siitä, että tarvitsemme avoimuutta – niin sitten tämän saamamme asiakirjan sivulla viisi puhutaan mahdollisesta siemenalan kilpailun rajoittamisesta ja hankalasta tilanteesta. Täällä on tällainen kuvio. Saisiko tästä hieman lisää selvennystä? Eh, eh, Kuten sanoin, nyt puheenvuoron saavat kuusi asiantuntijaa ja pyydän teitä vastaamaan kolmen, korkeintaan neljän minuutin puheenvuorolla. Ensin Kristin Thiago. Olkaa hyvä. Sorry, <laughs> atvain, atvainojos. Es īsti nesapratu jautājumus par augu veselību tieši vai... Olen pahoittelen, en ymmärtänyt tätä kysymystä kasviterveydestä. En ymmärtänyt kysymystä, kun kysymys oli kasviterveydestä. Procediamo con Pascal Parisotto. Sono state poste domande un po' eh, in... Seuraavaksi Pariso. mutta hän on tainnutkin lähteä jo salista. Seuraavaksi sitten Klaus Rapp nachdem die meisten Fragen auf Deutsch gestellt wurden, möchte ich Sie koska suurin osa kysymyksistä esitettiin saksaksi, niin yritän vastatakin niihin sitten saksaksi. Ensinnäkin Wortmanin kysymys. Totta kai meillä on ehdotuksia siitä, miten määritelmistä saadaan yksiselitteisiä, myös siinä mielessä, mistä von Essen puhui kolme kohdan kuusi alakohta ja alakohdat e, Asta Ehen poistettaisiin, eli puhuttaisiin vain F-kohdasta ja markkinoille saattamisesta. Ja todettaisiin, että tässä olisi kaupallinen käyttötarkoitus, aivan kuten tähän astisissa direktiiviteksteissä on. Ja kaksi d artiklassa tätä vielä täsmennettäisiin. Sitten Rodustin esittämä kysymys näistä pienistä erikoismarkkinoista. Tähän liittyy väärinkäsitys. Komissio on mielestäni tulkinut tämän oikein. Tämä ei niinkään sinänsä viittaa yrityksen kokoon, vaan siihen, että tiettyä materiaalia, aineistoa käsiteltäisiin, että olisi tietty liike vaihtoraja, koska jollakin tavalla pitää arvioida, täyttyvätkö tietyt ehdot vaiko eivät. Kuitenkin ala jolla jalostus tapahtuu, voisi olla toinen kriteeri. Tämä on määritelty jo osittain rajaseutujen osalta. Katsottaisiin, kuinka suurella alalla viljelyalalla kasvin lisäysaineistoa tuotettaisiin. Sitten Agnew. About species, I was talking about varieties. Niin, puhuin lajikkeista, mutta ikään kuin vanhassa merkityksessä se tarkoittaa sitä, että tieteellisesti on vaikeata verrata sitä, että mikä numero on kysymyksessä siihen aikaan ennen kuin kukaan mitään kirjaa näistä asioista piti. Mutta geenipankki arvioiden mukaan ja myöskin sen tutkimuksen mukaan, jota on tehty yritysrekistereistä eri maissa, niin voitaisiin päätellä, että suunnilleen, ja tämä on siis arvio, 70 prosenttia geneettisestä monimuotoisuudesta, kun kysymys siis näistä lajikkeista, siis maatiaislajikkeista ja genotyypeistä ja näistä muista, niin on jo todella kadotettu niin, että niitä ei enää ole saatavilla edes geenipankeissa mutta 25 prosenttia niistä on vielä olemassa, erityisesti geenipankeissa, niin että se, mitä pelloilla on tällä hetkellä, on vielä vähemmän, mutta olemme kuitenkin säilyttäneet nämä materiaalit lisäjalostusta varten. Sitten tästä kasvien terveydestä yleisemmin. Mielestäni komissio on valinnut tässä oikean lähestymistapaan tavan siitä, että keskitytään sellaisiin karanteenituhoihin, joita ei pitäisi päästä EUn alueelle, mutta jos näin käy, pitäisi ryhtyä, ryhtyä tiettyisiin toimiin. Ja sitten on vielä tällaisia laatutuhoja, joita voidaan erilaisin agronomisin keinoin, viljelykierron ja muun, muin keinoin hallin, hallita. Kukaan ei ole kuitenkaan vielä löytänyt tähän hyvää ratkaisua, paitsi kemiallisten tuotteiden käytön, josta voidaan olla monta mieltä. Se että valvonnan kautta päästäisiin parempiin tuloksiin, ei pidä mielestäni paikkansa. Jos jotakin tapahtuu, pitää muutaman tunnin tai muutaman päivän sisällä lähteä kyllä tarpeellisiin toimiin. Eh, sì, io faccio una risposta, non ce la faccio. Minä vastaan tästä Dussista nyt vielä. Puhuin ehkä hieman nopeasti, mutta halusin sanoa, että tämä aineiston mukautumisarvio ja testi pitäisi tehdä tietyn kriteerin, Siis jos on lajike, joka on mielenkiintoinen markkinoilla subjektiivisista tai objektiivisista syistä. Ja sitä ei pystyttäisiin rekisteröimään tai saattamaan markkinoille, niin viljelijä voi sanoa, että tämä laji tuottaa vähän, mutta viljelen sitä joka tapauksessa, koska se on kiinnostava tuote. Ehkä viljelijät eivät pysty tietojen pohjalta tekemään valintaa. Se saattaa olla tässä syynä. Mutta en nyt tunne koko EUn tilannetta testi lajitesteistä. Tähän liittyy kuitenkin tiettyjä kustannuksia, tilanne on hankala. Ja tämä kuitenkin ratkaisisi myös tämän erikoismarkkinaongelman. Voi olla, että ensin on erikoismarkkinat, mutta tilanne kehittyy ja lajista tulee suurempi. sitten geneettinen muuntelu. Tähän pitää vielä purota tarkemmin. Siis geenimuuntelu on parantanut monia lajeja, ne ovat entistä vastustuskykyisempiä. Ja meillä on kuitenkin edelleen monimuotoisuutta paikallisesti, joten asioita ei saa katsoa niin mustavalkoisesti. Kiitos. Seuraavaksi Turku. Köfed. Thank you very much. Kiitos. Yksi kysymys koski näitä pimeitä siemenmarkkinoita laiton tuonti ja sertifioimattomat siemenet tulevat Euroopan ilman mitään valvontaa. Ja Tämä saakin sitten minut mainitsemaan, kun puhutaan kasviterveydestä, että katsotaanpa uutta Seelantia. On todella mahdotonta tuoda mitään siementä Äh, ilman valvontaa. Ei edes matkailijat voi tuoda tätä äh, kengän kannassa pientä siementä. Tätä pitäisi ehkä miettiä. Sitten kun puhutaan harmaista äh, markkinoista, pimeistä markkinoista, niin ehkä joissakin maissa, joissa ei ole tietoa tästä luettelo, luet, lajikeluettelosta, niin viljelijät ehkä tuottavat siemeniä, myyvät niitä toisilleen, vaihtavat niitä, tekevät kaikenlaista. Ja monet yritykset myös itse asiassa tekevät tässä hyvää bisnestä ja kuka sitten tässä häviää, jos ostaakin kalliita siemeniä viljelijältä ja sitten sato onkin huono. Tästä syystä, kun olemme keskustelleet näistä asioista, niin olemme keskustelleet juuri siementen laadusta, siitä, että saamme tietoja siitä, että viljelijä on mahdollisuus valita, mutta hänen täytyy kuitenkin tehdä valistunut valinta lajikkeen osalta. On siis hyvin tärkeää, että meillä on hyvä luetteloitu järjestelmä, jonka pohjalta viljelijät tietävät, mitä he ostavat. Ja tietysti kun puhutaan näistä pienistä erityismarkkinoista, mikä, mitä se tarkoittaa, tästähän on suuri keskustelu myöskin, niin monet pienviljelijät sanovat, että tämä on hyvä ajatus, on hyvä lajike, pieni paikallismarkkina ja hyvä ravintola, joka haluaa maksaa tästä tuotannosta. Sitten hyvin yleinen juttu on viljelijöille, että he haluavat itselleen tämän yksityisen markkinan. Ja hyvin usein, jos he menestyvät hyvin, joku muu jolla on, joka on suurempi, joka on kenties ammattimaisempi, tulee kuvan mukaan tuottaa samaa aihetta, asiaa ja vie markkinan ja hinta alenee. Siis tällä tavalla kilpailu hävitään, kun puhutaan näiden erikoismarkkinoiden suojelusta, niin aina kysymys eh, ei ole siitä, että tämä olisi hyvä ajatus meidän mielestämme, että avataan vain markkinat näille erityismarkkinatoimijoille, että kuka tahansa niille pääsee. Kysymys ei ole näiden ihmisten suojelusta itse asiassa, hehän haluavat vain ansaita elantonsa. Voisin ehkä kun tästä esitettiin kysymys onko meille hyvä luetteloitu järjestelmä. Joku tällainen on siis, niin tarvitaanko lainsäädäntö? Kyllä, tarvitaan. Kaiken tärkein asia on varmasti se, että tiedämme, kun ostamme jonkun lajikkeen, kuinka paljon se tuottaa suhteessa tuotantopanokseen. Ja tämä ole päde pelkästään perinteisiin, vaan myöskin luomulajikkeisiin. Jos niitä testataan, kuinka sato, sato vaikuttaa vaikkapa hiilidioksidipäästöt tai typpimäärät tai niin poispäin, niin että kysymys on, tässä puhuttiin tästä tilata lautaselaitoksesta, niin että voimmeko todella todistaa nämä asiat ja tarvitsemme lainsäädäntöä sitä varten, että voimme myöskin turvata tulevaisuuden ja myöskin sen, että kuluttajat saavat sitä, mitä he haluavat ja että todella voimme taata sen, että kuinka paljon nämä tuotannot vaikkapa esimerkiksi tuottavat päästöjä tai kuinka paljon ne tarvitsevat typpeä tai jotakin muita pestisiidejä. Siis meillä on hyvä olla tällainen luettelujärjestelmä, jotta viljelijät voivat tehdä tietyn valinnan. Ultimo degli interventi a Garli. Kiitos. Ja sitten vielä lopuksi Fonesen. No koitan pitäytyä neljässä minuutissa. Tässä puhuttiin kahteenkin otteeseen keskittymisestä. Hoisling puhui tästä. Ja sitten äh, lupamenettelyistä. No, tässä on hienosti kuvattu maailman tilannetta, mutta ei todellakaan kattavasti. Tämä ei vastaa koko todellisuutta. Voidaan sanoa, että on lajeja, jotka ehkä vastaavat näitä pieniä erikoismarkkinoita. Jos markkinat ovat varsin pienet, ei markkinoille tule satoja yrityksiä, koska kaikille ei ole riittävästi toimintatilaa. Ja sitten viljamarkkinat, jotka ovat suuret, sinne taas lukuisat yritykset investoivat ja markkinat ovat alueellisempia. Eli on tärkeää ymmärtää, että ei ole yhtä siemen markkinaa, vaan eri markkinoita liittyen riippuen alueesta, joille siemeniä mm, istutetaan, onko, ovatko kyseessä hybridit tai niin edelleen. Ja no, onko sitten paljon sopimuksia ja lupia? Kyllä, yhteistyötä tehdään paljon. Ja pk-yritykset mm, muodostavat liittoja muiden yritysten kanssa ja näin saavat kilpailu hyötyä. Tällaisia konglomeraatteja on aika paljonkin. Ne haluavat olla jatkossakin valtion, maailmanmarkkinoilla kilpailukykyisiä. Emme katso tässä pelkästään Euroopan markkinoita, vaan maailman markkinoita. Ja yritykset ovat valinneet eri strategioita menestyäkseen. Kyllä, keskittymistä siis on, mutta suoraan sanottuna en ole siitä huolissani ala ei ole huolissaan, eivätkä selvästi viljelijätkään. Ehkä jotkut henkilöt ovat hieman huolissaan, mutta on katsottava 95 prosenttia alasta, joka valitsee 45 000 katalogilajikkeesta. Ja sitten ovat nämä pienet erikoismarkkinat. Ja on konsensus siitä, että niille, jotka työstävät erilaista aineistoa, pitää antaa myös mahdollisuus. Tässä ei niinkään puhuta markkinoista, vaan eri aineistosta. Ihmisten, jotka haluavat käyttää erilaista aineistoa, pitää pystyä myös näin tekemään. Ja olen yhtä mieltä siitä, mitä Rodust sanoi. Pitääkö katsoa pikemminkin tuotantomääriä, tonneja, kilomääriä kokonaistuotantoa mieluummin sitä kuin vuosittaista liikevaihtoa. No näin tehtiin aikaisemmassa lainsäädännössä. En sano, että se oli mitenkään täydellistä, päinvastoin, mutta ehkä tämä olisi käsite, jota voitaisiin työstää edelleen. Sitten esitettiin kysymys, johon halusin vielä palata liittyen siihen, mitä Dorfman sanoi. Puhutaanko yhdestä lainsäädännöstä, jolla pyritään säätelemään kahdenlaisia markkinoita? Uskon, että näin pitkältikin on, vaikka nämä erikoismarkkinat ovat varsin eriytyneet. En tiedä, miten tähän päästäisiin. Meillä on näkemyksiä ja olemme valmiita jakamaan ne kanssanne. en usko, että olisi mahdotonta löytää tällainen kaikkien hyväksymä järjestelmä, jossa katsotaan näitä kahta eri markkinaa. Melkein pystyin puhumaan alle neljässä minuutissa. Kiitoksia von Essen. Niin, kiitos von Essen. Kiitos kaikille kuudelle asiantuntijalle jotka osallistuvat kuulemiseen. Ja kiitos kollegoille, jotka osallistuivat tähän mielenkiintoiseen keskusteluun. Tämä kaikki oli erittäin hyödyllistä. Nyt kerron vielä, että seuraava kokouksemme on toinen joulukuuta täällä Brysselissä kello 15. Kiitos kaikille.